start with this. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich würde die Sitzung gerne. Parhaat kollegat, nyt pyytäisin aloittamaan kokouksen. So, dear colleagues, as you all see, our chair is Hyvät kollegat, kuten huomaatte, puheenjohtajamme ei ole tänään paikalla. Hän on valitettavasti sairaana, joten minä johdan tämän kokouksen ensimmäisen puoliskon ja sitten viidestä eteenpäin varapuheenjohtajamme. Vice President Katerberg jatkaa puheenjohtajana. Olen oikein iloinen siitä, että herra Katainen on täällä. Komissaari Katainen on mukana ja hän, aivan ensiksi hän haluaisin kysyä, hyväksyttekö esityslistan, eh, tämä oli kohta yksi, esityslista hyväksytty, kohta kaksi, Sopiko kaikille pöytäkirjat kokouksesta 12. tammikuuta 2015, tapasimme silloin täällä Ekon valiokunnassa, kukaan ei ollut tästä eri mieltä. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, yksi ainoa ilmoitusasia, se koskee EAP-mietintöä e äänestystä lykättiin ja sihteeristä ilmoittaa uudesta päivämäärästä ajallaan. No niin, muita ilmoitusasioita ei ole. Vielä kerran haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Kataisen. Hän vastaa työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä komissiossa ja olen oikein iloinen siitä, että hyväksyitte kutsun tulla tänne Ekon valiokuntaan käymään ensimmäistä keskustelua uudesta lainsäädäntöehdotuksesta koskien eurooppalaisen strategisten investointien rahaston perustamisesta, eli EFSistä. Komissio hyväksyi tämän ehdotuksen 13. tammikuuta ja tarkoituksena on, että se olisi jo käynnissä eh, kesällä 2015. Tämä merkitsee tiukkaa aikataulua lainsäätäjille. Tiedämme, että neuvosto on aloittanut jo työnsä. Parlamentti tekee pian virallisen päätöksen töiden järjestämisestä. Sekä ikon että budjettivalikunnat ovat vastuvalikuntoja tässä asiassa 55 artiklanin säännön mukaan. Ekon puhui sen puolesta ja se on varmasti paras vaihtoehto, niin ne saadaan mukaan sekä makrotaloudelliset että budjetti asia mm, tuntemus molemmista valiokunnista. On tähän asiaan liittyvät budjettikysymykset ovat merkittäviä Investointisuunnitelma on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä prioriteeteista. Euroopan investointipankilla tulee olemaan keskeinen rooli, kun valitaan näitä investointeja ja tarvitaan julkisia takkeita, joka tuo mukana vipuvaikutusta ja se on hyvin keskeistä, jotta voidaan rahoittaa elinkelpoisia korkean riskin hankkeita. Mitä sitten tulee hallin, hallinnointiin ja avoimuuteen ja muihin näihin seikkoihin ne ovat hyvin tärkeitä. Tämä on merkittävin makrotaloudellinen aloite Euroopan unionissa kriisin alkamisen jälkeen. Sen tarkoituksena on saada aikaan kasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Nyt haluaisimme kuulla teiltä lisää koskien sitä, millaisia yksityiskohtia tähän liittyy, ja voisinkin heti antaa teille puheenvuoron. Mehän kaikki tiedämme, että teidän on lähdettävä kello 17. Myöhemmin meillä on mahdollisuus esittää teille kysymyksiä, mutta nyt on teillä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tilaisuudesta tulla selittämään yksityiskohtia ja perusajatuksia, joita löytyy investointisuunnitelmastamme. Olin valmis näyttämään teille joitakin kalvoja, mutta johtuen siitä, että ei, tänne ei onnistu lähettämään kuvia, niin lähetämme kuvat sitten ja tekstit sähköpostitse ja me myös painetaan teille. Ne ovat varsin täynnä tietoa, joten kannattaa niihin sitten tutustua. Aluksi haluaisin sanoa, että yksi syy, miksi meiltä puuttuu tarvittavaa tällaista kasvua, johtuu siitä, että puuttuu investointeja. On useita syitä tälle. Puuttuu kysyntää, ja se ei rohkaise sitä, että yksityisen sektori investoisi liiketoimintaan, mutta puuttuu myös tarjontaa. Monet jäsenvaltiot eivät ole tarpeeksi kilpailukykyisiä, jotta voisivat luoda paremman yritysympäristön yksityisille investoinneille. Edelleen monet jäsen, monilla jäsenvaltioilla on prioriteetit julkisessa investoinnissa. Se on lähtenä julkisen talouden vahvistamiselle kunnon tapahtunut leikkauksia. Monet hallitukset ovat valinneet sen, että leikataan investoinneista eikä muista budjetin alueista. Ihanteellisessa maailmassa vuosittaisen investoinnin, investointien taso olisi noin 300 miljardia enemmän kuin tällä hetkellä 2007. Se oli huippuvuosi, silloin investointitaso oli 500 miljardia korkeammalla kuin tänä vuonna, mutta meidän ei tarvitse saavuttaa tätä tasoa ja määrää, koska suuri osa tästä huipputasosta selittyi tai voidaan nähdä niin, että oli tällainen kiinteistökupla olemassa. Kestävä taso on jossain 300 miljardin paikkeilla per vuosi. Yleensä yksi erityisesti yksityistä, mutta myös julkista. Investointisuunnitelma ei ole mm, kannustin toimi, vaan sen sijaan siinä on rakenteellisia toimenpiteitä mukana, jotka muuttavat Eurooppaa pysyvästi myönteiseen suuntaan. On kolme elementtiä, kutsun näitä EUn e investointikolmioksi. Ensimmäinen kulma, uusi rahasto, EFSI, Euroopan strategisten investointien rahasta Toinen on projekti Pipeline, johon liittyy vahvempaa teknistä avustuspuolta ja kolmas elementti. Ja tätä itse pidän kaikkein tärkeimpänä on se, että syvennetään sisämarkkinoita eri alueilla. Nyt käyn läpi kaikkia näitä kolmea elementtiä osaa yksityiskohtaisemmin jatkossa. Ensimmäinen pilari EFSI lisäriskirahoitus. Uusi rahasto kuuluu EIPn investointivälineistöön. voi etä tässä nyt mielessäni EIP, Euroopan investointipankkia. Erona on se, että uusi rahasto investoi suuririskisen hankkeeseen, koska EIP ei voi ottaa liikaa riskiä, koska sen pitää pystyä säilyttämään – kolmen A-luokkaluokituksensa. Me haluamme siis u- sitten uuden rahaston, joka taas pystyy ottamaan enemmän riskejä. Sitten toinen piirre tässä rahastossa on se, että se tarjoaa lainoja, takeita, pääomaa, sen kaltaisia, on pää, pääoman kaltaista varoja. Sitten kolmas elementti liittyy siihen, että aina pitäisi saada mukaan myös yksityistä rahaa. Uusi rahasto ei ole sataprosenttisesti julkisia investointeja, mutta se kuuluu sekä, siinä on sekä julkista että yksityistä, sekä niiden yhdistelmää, yhteishankkeita. Tätä, näitä projekteja voidaan osittain rahoittaa myös rakennerahastojen kautta tarvittaessa. Sitten viimeinen periaate vielä on se, että sen pitäisi täydentää normaalia EIP-lainoitusta ja normaalia markkinalainanantoa, koska me emme halua korvata yksityistä rahaa veronmaksajien rahalla. Joten koko idea on siinä, että uusi rahasto mobilisoisi enemmän yksityistä rahaa investointeihin Silloin kun uusi rahasto antaa takeita pääomaa lainoja, on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin pk-yrityssektorille. Monissa maissa pk-yritykset eivät saa lainaa luottoa yksityiseltä sektorilta, koska olemme niin riippuvaisia pankkirahoituksesta ja lainanannosta. Ja pankit ilmeisistä syistä, ainakin joissakin osin Eurooppaa, eivät voi lainata niin paljon kuin tarvetta olisi. Ja tämän takia monissa maissa ekologisesti kannattavat hankkeet eivät saa rahoitusta helposti ja sen takia sitten PK-yritykset eivät voi luoda työpaikkojakaan. Joten rahat EFSI-rahastosta menevät suoraan yrityksiin tai voi olla tällainen välitaso tietynlaiset pankit tai innovaatiorahastot, jotka lainaavat rahaa EFSiltä, antavat sitten sitä rahaa e- eteenpäin TK-sektorista. toinen osa tai rahoitusta on infrastruktuuriprojektit. Ja nämä hank- näiden hankkeiden pitäisi olla tällaisia riskipitoisia korkeamman riskin hankkeita. Antaakseni nyt hiukan kuvaa tai esimerkkejä projekteista, joihin liittyy korkeampi riski ja joita ei EI tai yksityinen sektori ei voi täysin rahoittaa, on esimerkiksi uuteen teknologian liittyvät pilottihankkeet, esimerkiksi aurinkovoima, uudenlainen teknologia aurinkoenergian kohdalla tai, tai vuorovesi tai aalto energia tai älykkäät kaupungit tai mitä sanoisin, tämän tyyppisiä asioita siis. Periaatteessa projektit, jotka näyttävät taloudellisesti kestäviltä ja järkeviltä ja kohtuullista, mutta johtuen sitten siitä seikasta, että ei kukaan ei voi taata tuottoa, että ainakaan tästä tulisi nopeasti ja suurina määrinä, niin silloin jonkun pitää tässä tulla jakamaan riskiä yksityisen investoijan kanssa. Uusi rahasto sitten antaa takeita, ne menevät EIPlle, ei-yksityiselle sektorille, mutta koska uusi rahasto ot, ensimmäisen kattaa vastuun menetyksestä, jos niitä syntyy, niin se jakaa sitten riskin yksityisen sektorin kanssa. Ja tällä tavalla odotamme, että yksityinen sektori sitten uskaltaisi investoida riskialttiimpiin hankkeisiin, koska EIP voi kantaa myös osan. koska EIP kantaa osan menetyksestä. Sitten EFSin rahoituksesta EIP on todennut, että he alkavat lainaamaan enemmän PK-sektorilla jopa ennen kuin uusi rahasto toimii käytännössä EIP on todennut, että se, tai EIP on ehdottanut yhteishanketta sitten kun saadaan kaikki tekniset tiedot, niin silloin he tietävät, miten uusi rahasto sitten toimisi. Ainakin periaatteessa se on osa meitä ja voimme alkaa ra- lainaamaan pk enemmän kuin aikaisemmin. Odottaisinkin, että pk-yritykset voisivat saada enemmän lainoja, luottoa ja omaa pääomaa jo ihan muutaman viikon sisällä. Mutta periaatteessa tämä on sitten tilanteen, pysyvän tilanteen, kun EFSI lähtee kunnolla liikkeelle. Joten tämän halusin sanoa oikeastaan tästä EFSistä. Ja ehkä kannattaa vielä mainita, että uuden rahaston rinnalla alkuperäinen EIP toimii jatkossakin, niin kuin se on tähän mennessäkin, että he lainaavat noin 60-70 miljardia vuodessa noin normaaleihin investointeihin tointeihin tavanomaisiin. Sen toinen pilari on avoimet kannattavat hankkeet. Tämä voi kuulostaa yksinkertaiselta, ja se onkin aika yksinkertaista. Ja tämä tuli esille silloin, kun yksityiset investoijat totesivat, että esimerkiksi eläkerahastot tai rahastonhaltijat, heidän päivittäinen tehtävänsä on investoida Euroopan infrastruktuurihankkeisiin, mutta on hyvin vaikea löytää kannattavia, toteutettavia projekteja. Ja he kysyivätkin, että pyysivät, että miksi te loisi tällaista transparenttia hankkeiden valmisteluprosessissa, missä on talousti kohtuullisia kannattavia hankkeita mukana, joista sitten he voisivat valita sopivat. Me halusimme tämän valitakin, koska sopii meidän invest- tai, eh, tai he, eh, he, he, ne sopisivat heidän investointisalkkuunsa. He ovat juuri niitä tahoja, jotka rahoittavat projekteja. Ja sitten kun on näitä projekteja eteenpäin vielä, joko yksityisiä tai julkisia, niin voidaan saada teknistä apua uudelta eurooppalaiselta tekniseltä neuvontokeskukselta uusi elin sekin. Me keräämme kaikkea asiantuntemusta, jota jo nyt on olemassa EIPstä ja komissiosta ehkä joita uusia henkilöitä tulee vielä palkkaamaan. Ja nämä henkilöt sitten auttavat sekä julkista että yksityistä sektoria paremmin laatimaan näitä hankkeita niin, että ne saadaan tänne valmisteluprosessiin mukaan ja sektori voi todeta, että tämä näyttää kiinnostavalta, sähkön siirto, verkko tuntuu mielenkiintoiselta, se on juuri sellainen investointi, joka sopisi vaikka meidän saukullemme ja kun näin toimitaan, niin sitten voidaan auttaa 11 sektoria investoimaan eurooppalaisiin infrastruktuurihankkeisiin. Kolmas pilari on sisämarkkinaosuus niin kuin minä sanoin, minä uskon, että tämä tulee saamaan suuremman muutoksen, mitä tulee talousen kasvun ja työpaikkojen luomiseen, ei ihan lyhyessä ajassa, mutta keski- ja pitkällä aikavälillä. Tässä, tässä on myös kyse siitä, että kaikki nämä kolme pilarit ovat sellaisia, joiden kohdalla meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä komission ja parlamentin kesken, mutta minä todellakin haluan korostaa, kuinka tärkeää on syventää sisämarkkinoita niin digitaalisissa energiakysymyksissä, koska näin integroitunut Eurooppa voisi tuoda lisää arvoa mukana. Minä todella toivon, että komissio yhdessä Euroopan parlamentin kanssa korostaisi sitä, kuinka tärkeä sektori on kyseessä ja näin jäsenvaltioiden suuntaan. Ja tästä meillä ei varmaankaan ole poliittisia erimielisyyksiä tai jakolinjoja etelän tai pohjoisen välillä tai etelän tai e, idän tai lännen välillä, tai, koska tämä, nämä ovat yhteisiä asioita kaikille ja jälleen kerran haluan korostaa, kuinka tärkeää on, että meidän kaksi toimielimemme tekevät yhteistyötä tällä sektorilla. Meidän täytyy saada jäsenvaltiot liikkeelle ja mukaan innokkaasti luomaan ja parantamaan sisämarkkinoita. Tänään juuri tapasin Eera Ansepin, joka on vastuussa digitaalisesta sisämarkkinoista, ja hän sanoi, että kun hän käy Pariisissa, ostaa vaikka kravatin, kukaan ei kysy, mistä luottokortti on annettu, mutta jos haluaa ostaa jonkinlaista digitaalista sisältöä tai joukon TV-kanavia Pariisista, niin silloin myynte, myyjä heti kysyi, mistä tämä teidän luottokorttinne on peräisin, ja, ja ette voi käyttää tätä palvelua Belgiassa tai Virossa, joten meidän täytyy muuttaa kyllä tässä markkinoita. En nyt mene syvemmälle yksityiskohtaisuuksiin näillä kolmella sektorilla. Halusin vain korostaa, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Sitten muutama sana ESSin hallinnon. Siellä on kaksi ääntä johtava komitea, johtokomitea, jossa kaikki sidosryhmät ovat edustettuina. Tämänhetkisesti on vain EIP ja komissio mukana, mutta on varsin ilmeistä, että jäsenvaltiot tai kansalliset äh, hankepankit ovat myös mukana, jos näin käy. Jos tämä toteutuu, silloin he saavat omat edustansa tänne tämä johtokomitea asettaa riskitavoitteita riskitasoon ja antaa suuntaviivoja investoinnille, mille, mihin suuntaan rahaa pitäisi käyttää. Sitten toinen elin investointikomitea, se on erillinen johtokomiteasta on tavallaan palomuuri näiden kahden komitean välillä. Investointikomitea on se, joka valitsee hankkeita ja analysoi projekteja, niiden kestävyyttä, kannattavuutta ja päättävät sitten. Uh, there are in this letter... Mitä rahoitetaan? Sitten tässä kirjeessä on, on siellä, on, siellä on siis johtaja ja, nämä, ja tästä tulee ihan avoin virkakilpailu näihin eri johtotehtäviin. Ehkä lopetan tähän. Olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much, Vice President. We are... Kiitoksia varapuheenjohtaja. Nyt meillä on täsmälleen 19 minuuttia aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Sihteeristämme on jo nyt toiminut niin, että tämä esitys, jota valitettavasti emme voineet näyttää teille juuri nyt, niin se on lähetetty teille sähköisesti ja, ja se toimitetaan teille myös printattuna muutaman minuutin päästä. Nyt meillä on tässä viiden minuutin slotti kysymyksiä ja vastauksia varten. Ja jos aika on, niin, niin otetaan vielä toinenkin kierros. Myös seurantakysymykset ovat mahdollisia. Ensimmäinen kysymys tulee EPPstä Pablo Zalbalta, kollegalta täällä. Querido vicepresidente, muchas gracias por las... Kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja, kiitos tästä puheenvuorosta. Haluaisin kuulla, voisitteko sanoa meille jotain niistä vaikutuksista, joita arvioitte reaalitalouteen saatavan tämän investointisuunnitelman sekä EFSI-rahaston toimien kautta. Minkälainen vaikutus tällä voisi olla PKT ja minkälainen vaikutus uusiin työpaikkoihin, joita toivottavasti luetaan? Kiitoksia. Thank you very much. Um, we have counted the... Kiitoksia. No näiden 300 miljardin investointien kautta voitaisiin saada aikaan noin 1,3 miljoonaa työpaikkaa. Emme ole laskeneet, mikä vaikutus tällä näillä hankkeilla, valmisteluprosessilla tai sisä markkinoilla olisi, mutta siis investoinnit 300 miljardia, jos nämä 300 miljardia ovat äh, normaali investointien lisänä, niin työpaikkoja voitaisiin saada noin 1,3 miljoonaa lisää. Kukaan ei tätä voi taata, mutta meidän laskelmiemme mukaan näin olisi 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa on aikamoinen juttu. Ei toki riittävästi sekään vaan äh, kyllä meidän täytyy liikkua samaan aikaan usealla rintamalla ja näiden äh, eri uudistusten pohjalta sekä budjettipolitiikan toimien kautta investointi, äh, investointien kautta. Kyllä tässä todellisia muutoksia saadaan aikaan. Eh, me gustaría también... Sallitteko? Kiitos puheenjohtaja. Niin halusin myös tietää, halusin myös tietää Miten komissio on äh, aikonut taata sen, että nämä hankkeet valitaan äh, järkevällä hyvällä tavalla ja että tässä saadaan todella nämä 300 miljardia ylimääräistä miljardia äh, yksityisten investointojen kautta. Eli miten mä aiotte taata sen, että nämä hankkeet valitaan järkevästi? Kiitos. This is really No tämä on todella hyvä kysymys. Kiitän teitä siitä, että nostitte tämän kysymyksen esiin. Ensinnäkin meidän on vältettävä sellaista tilannetta, jossa julkinen raha korvaa yksityisen rahan, koska tällöin tuhlattaisiin veronmaksajien rahoja. Toiseksi hanke tulisi valita eh, muiden poliittisten periaatteiden pohjalta, joita toteutamme. Kun puhutaan vaikkapa digitaalista sisämarkkinoista, voi olla, että tarvitaan parempia, paremmin toimivia verkkoja eh, joillain alueilla ja joissain jäsenvaltioissa mahdollisesti on alueita, joihin eh, yksityistä rahaa ei saada houkuteltua korkeiden riskien vuoksi, joten eh, tällaisiin hankkeisiin voitaisiin tätä kautta päästä yhdessä yksityisen sektorin kanssa ja näin saataisiin aika lisäarvoa. Todennäköisesti on jokunen kollega, jotka ovat kuulleet tämän aiemminkin. Minä kiinnostuin tällaista korkeamman riskin rahastosta käytyäni Portugalissa ja olen nähnyt, että siellä on ollut monia taloudellisesti kannattavia Eh, hyviä hankkeita, mutta riskin vuoksi Lontoon Cityn rahat eivät koskaan eh, tulleet Portugaliin asti, joten nyt tarvittaisiin eh, tällainen riskinjakokatalysaattori, joka houkuttelisi myös syrjäisemmille alueille rahaa tai sellaisiin talouden aloihin, sellaisiin hankkeisiin rahaa, joihin rahaa muuten ei saataisi. Lisäksi on varmistettava se, että hankkeiden valintaprosessi on riippumaton, riippumaton politiikasta. Poliittista välintuloa ei saa tapahtua, koska yksityiset sijoittajat ovat todenneet, että jos kuuluu edes huhuja siitä, että Äh, EFSin äh, rahoittamat äh, hankkeet on valittu jotenkin poliittisin perustein eikä kannattavuuden perusteella, niin sitten nämä yksityiset sijoittajat eivät voi luottaa rahaston johtokomitean toimiin, eivätkä näin ollen ole valmiit ottamaan tällaista riskiä, jos poliittista tahtoa on enemmän kuin nämä taloudellista kannattavuutta. Kiitos. Next one on the list is from the Seuraavana SND Uude Pulman. Herr äh, Katainen. Varapuheenjohtaja Katainen, tässä valiokunnassa kaikki poliittiset ryhmät olemme hyvin tyytyväisiä äh, siitä ensimmäisessä varjoesittelijöiden kokouksessa. Tämä todettiin, että olemme tässä budjettivaliokunnan rinnalla tässä lainsäädäntötyössä. Olemme äärimmäisen tyytyväisiä tähän komission aloitteeseen ja tässä on koko joukko kuitenkin myös kysymyksiä. Ensinnäkin pelkäämme, että tämä hanke ei saa tuulta siipiensä alle. Ensinnäkin ne alat, joihin viittasitte, energiatehokkuus, laajakaistat, infrastruktuuri, kuljetusala ja niin edelleen ja niin edelleen. Komission tutkimusten perusteella joka kerta tarvitaan tällaista tukea ennen kuin saadaan tukea aikaan kannattavia hankkeita. Kun ajatellaan kannattavia hankkeita, niitä on aika vähän kuitenkin. Usein tarvitaan julkista rahaa. Miten se tehdään? Viikkojen ajan olen pyytänyt komissiolta esimerkkejä, esimerkkejä esimerkiksi Junckerin suunnitelman energiatehokkuushankkeista. En ole saanut mitään vastausta. Meidän on saatava aika vuoropuhelua, muuten tämä ei toimi. Elämä ei ole tässä asiassa ideologiaa, se on käytäntöä. Pyytäisin, että ihan käytännön esimerkkein ilmaisette meille, miten tämä tulee toimimaan ja mitä täytyy mahdollisesti muuttaa, että se toimisi. Ja sitten toinen juttu. Kuka, kuka tekee loppujen lopuksi päätökset? Investointikomiteako vai Euroopan investointipankki? Kuka päättää viime kädessä ja kuka on vastuussa Euroopan parlamentille? Minä nimittäin pelkään, että rahaa tulee aika paljon Euroopan unionin eh, talousarviosta eli Euroopan parlamentin kautta, jos olen budjettivaliokunnan kollegoita oikein ymmärtänyt, niin eh, Tämä on tietenkin meidän vastuullamme. Meidän vastuullamme on paitsi rahan käyttäminen, myös sen käyttämisestä päättäminen. Tässä ollaan kuitenkin yhteispäätösmenettelyn piirissä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kiitoksia tästä ajasta ehdotuksesta kiinnittää enemmän huomiota energiapolitiikkaan, sen yksityiskohdissaan ja prioriteetteihin sillä alalla. Investointipolitiikan periaatteet EFSIS tulevat noudattelemaan politiikan suuntaviivoja, jotka komissio on hyväksynyt. Kuten sanoin, lainananto kohdistuu hankkeisiin, joilla tuetaan muita politiikan aloja ja tavoitteita joita meillä on, kuten se, että syvennetään yhtenäismarkkinoita tai pureudutaan ilmastonmuutokseen tai tämän tyyppisiin muihin asioihin. Lopullinen taikka, taikka siis tämä ohjauskomitea on se taho, jossa jokaisella sidosryhmällä on paikka ja siellä mm, määritetään lainanannon riskitaso ja poliittiset suuntaviivat ja se, mille alueelle lainananto suunnataan tänä vuonna ja seuraavana vuonna. Ja tällaiset laajat asiat päätetään siellä, mutta lopullinen hankkeiden valinta ja lopullinen päätös tehdään investointikomiteassa. Siellä jäsenet ovat poliittisesti riippumattomia, eivät ole riippuvaisia poliittisesta päätöksenteosta. Oikeudellisesti EIPn hallinnointineuvosto allekirjoittaa nämä hankkeet, mutta tuolla tasolla ei ole sitten enää mitään poliittista arviointia enää. on hyvin tärkeä ymmärtää se, että tämä uusi rahasto toimii samankaltaisesti kuin EIP. Siellä ei ole mitään poliittista valikointia. EIP hoitaa tämän hallinnoinnin ja uudessa rahastossa toimitaan samalla tavalla. Thank you, Vice President. Next one. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Seuraavana ECR, Sampo Terho. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa valiokuntaamme komissaari Katainen. Yksi keskeisimmistä ongelmista tässä Euroopan kokemassa pitkässä taantumassa on ollut investointien raju väheneminen. Ja se lienee pääosaltaan johtunut heikosta kansainvälistä kilpailukyvystämme. No yksityisten investointien puutteeseen on todellakin yhtenä ratkaisuna nyt esitetty tätä eurooppalaista investointipakettia, pakettia, jonka toivotaan kannustavan nimenomaan yksityisten investointien määrää Euroopassa – Tämä on kaikki aivan oikein. En usko, että lähtökohtaisesti on ketään ja mitään puoluetta tai ryhmää, joka pitäisi tätä ajatusta huonona tai aloitetta jotenkin periaatteellisesti vääränä. Itsekin toivon sille alustavasti menestystä. Kuitenkin on vielä paljon näitä avoimia kysymyksiä nimenomaan konkreettista toteutustavasta. Ja nämä kysymykset ja niiden vastaukset oikeastaan ratkaisevat, onko tämä lopulta tukemisen arvoinen hanke vai ei. Me olemmekin sivunneet niitä jo tässä osittain ja haluan nyt jatkaa näistä aiheista, mitkä tässä jo edellisetkin kysyjät ottavat, olivat ottaneet esiin. Ensinnäkin, ennen kuin päästään investoimaan, tarvitaan tietysti pääomaa. Ja siksi avainkysymys on, että saadaanko tämä yksityinen pääoma liikkeelle ja millä. Olette nyt kuvailleet sitä, että tai ajatus on se, että yksityinen pääoma lähtisi sillä houkutuksella, että riski jaetaan. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että tappiot tulevat sitten julkiselle sektorille ja voitot jäävät yksityiselle? Vai mitä konkreettisesti tarkoitat sillä, että riskit jaetaan ja että tämä houkuttaa yksityisiä investoijia mukaan? Toisekseen minua kiinnostaa hyvin paljon, mitä konkreettisia tuloksia komissio odottaa saavansa koko tästä hankkeesta, eli mitä mittareita ja mitkä mitattavissa olevat konkreettiset tavoitteet komissio on asettanut tälle hankkeelle, joiden mukaan sitten arvioidaan, onko se onnistunut vai ei. Ja vielä lopuksi lyhyt kysymys. Millä aikataululla nämä hankkeet voivat päästä käynnistymään, koska se on hyvin tärkeää, tärkeä kokonaisuuden kannalta? Kiitos. Kiitos. Ensinnäkin tästä, tästä kalvopaketista, slideshowsta, se on toimitettu nyt teille sähköpostiin. Eli se löytyy sieltä ja kohta jokainen saa sen myös printtiversiona. riskit ja voitot. Tämä uusi rahasto toimii kuten pankki, eli sen tarkoitus on saada enemmän voittoja tietenkin kun kun tappioita tulee. Mutta totta kai erityisesti puhutaan korkeamman tappion tai korkeamman riskin investoinneista tappioitakin tulee. Ja tämän tarkoitus on se, että, että jos tappioita tulee, niin ensimmäiset tappiot tulevat tämän fundin, uuden fundin piikkiin. Toki jos koko projekti menee, menee tuota, tappiolliseksi, niin silloin tietysti myös yksityinen raha kärsii. Mutta että käytännössä vuositasolla tai sanotaan kolmen vuoden periodilla, niin totta kai investointipolitiikka pitää olla sellaista, että se pystyy tuottamaan enemmän voittoa kuin kuin tappioita, mutta jos niitä tappioita tulee, niin silloin tämä julkinen raha kärsii ensimmäiset iskut. Tämän tar- tämä on nimenomaan se syy tai, tai se elementti jolla yritetään saada yksityistä rahaa korkean riskin projekteihin. Meillä ei ole tarkoitus käyttää veromaksajien rahaa lainotukseen semmoisissa projekteissa, minne yksityinen raha menee joka tapauksessa. Vaan nimenomaan tuoda se, se lisäarvo tulee sen kautta, että saadaan myös korkeamman riskin projektia käynnistettyä ja myös sitten PK-yritysten luototusta, joka on korkean riskin toimintaa, niin lisättyä. Eli tämä on se kannustevaikutus. Ilman tätä, tätä ensimmäisen tappion kanto vasta First Loss guarantee niin niin nyt me nähdään, että et, et, et raha ei, yksityinen raha ei mene riskipitoisiin eikä myöskään pk-yritysten luototukseen. Konkreettiset tavoitteet, no se, ehkä se konkreettisin tavoite on se, että me saataisiin tällä mobilisoitua vähintään 300 miljardia euroa edestä uusia investointeja ja sitä kautta sitten työpaikkoja. Niitä työpaikkojen määriä pystytään mittaamaan, kunhan saadaan investointeja liikkeelle. Ja oikeastaan hyvä on todeta, että tämä investointisuunnitelma ei yksistään e, muuta koko taloutta tai ratkaise kaikkia talouden ongelmia, mutta jos investoinnit lähtee liikkeelle, mä uskon, että sillä on myös positiivinen vaikutus psykologiaa, kun talous on hyvin paljon psykologiaa, niin se, se sitten vauhdittaa myös normaaleja muita yksityisiä investointeja. Kuten totesin, niin tämä sisämarkkinapuoli on ehkä se kaikkein tärkein, ja jos me siinä pystytään saamaan semmoinen vauhti päälle, että parlamentti ja komissio etenee vauhdilla asiassa ja neuvosto etenee vauhdilla asiassa, se luo myös positiivisia odotuksia yksityisen sektorin investointien suhteen. Thank you, Vice President. Next one for the ALDE. Se varapuheenjohtaja seuraavana ALDEsta. Van Jyvenhuisen. Um, ähm, Mr. Katainen, Mr. Katainen. Katainen, tervetuloa takaisin parlamenttiin. Kiitoksia sitä, että tulitte paikalle tänään. Ensimmäinen kysymykseni koskee EFSItä. Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että uusi investointirahasto ei ole sellainen, mistä pitäisi tulla tällainen julkisten töiden ohjelma, vaan sillä pitäisi rahoittaa elinkelpoisia hankkeita, ja korostaa pitkän aikavälin kasvua ja tuoda kestäviä hyviä työpaikkoja eikä keskittyä nopeisiin voittoihin, vaikka ne ovatkin houkuttelevia. Sitten toinen huoli koskee tiedonantoa ne viestintää niin, että hyödynnettäisiin joustavuutta vakaus- ja kasvupaketissa. Voisitteko antaa yksityiskohtia siitä, mitä tarkoittaa ex anteen täysin täytäntöönpano pano täysin täytältä pantu näissä uudistuksissa? Tarkoittaako se sitä, että, raha, että rakenteellisissa uudistuksissa suhtaudutaan lempeämmin, kun esitellään näitä ohjelmia ilman, että nämä todelliset ohjelmat on vielä parlamentissa hyväksytty lainsäädännön kautta? kilpailusta vastaavana komission jäsenenä, oletteko sitä mieltä siitä, että monissa jäsenvaltioissa on, olisi pitänyt tehdä rakenteellisia ohjelmia, uudistuksia kauan sitten, ja jos vain esitellään ohjelmia ilman, että mitään toimia on varsin hyväksytty, on riittämätön vakuutus sille, että toimet todella toteutetaan. Ja näin ollen näin ei pitäisi mitenkään lempeämmin tähän suhtautua. Kiitoksia tavoitteenamme on käyttää uutta rahastoa pitkällä aikavälillä, kuten sanoitte, pitkän aikavälin investointeihin sellaisiin, joiden kautta voidaan luoda uutta kasvun potentiaalia. Ne ovat paljon riskialttiimpia. Tietenkin joitakin investointeja voidaan tehdä myös sellaisiin kohteisiin, joissa tulokset tulevat nopeammin, vaikka ne ovatkin riskialttiisempia. Joskus risk, kielteys merkitsee mahdollisuuksia suurempiin voittoihin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että uudessa rahastossa keskitytään esimerkiksi siihen, että että ohjataan uutta teknologiaa. Energiasektori on hyvä esimerkki. Kaupunkisuunnittelu voi luoda uusia mahdollisuuksia tämän tyyppiselle uuden teknologian täytäntöpanto hankkeille. Ja vaikka hankkeet ovat yksittäis, yksityisiä, niin tällä, tällaisella investointirahalla voidaan kannustaa näitä hankkeita. Minä ainakin korostan sitä, että on saatu aikaan potentiaalista pitkän aikavälin kasvua. Joustavuuteen liittyy useita näkökohtia. Maa, jossa alijäämä on alle 3 prosentin, voisi saada helpotusta tähän sopeutus- polkuun, mikäli maassa tehdään rakenteellisia uudistuksia. Uudistusten päätöksenteko on seuraavanlainen. Päätökset on tehtävä ja joko tai sekä, että, sekä hallituksen että parlamentin kautta ainoastaan suunnitelma ei siis ole riittävä. Olemme kyllä nähneet oikein hyviäkin suunnitelmia ja hyviä aikomuksia, mutta meidän on varmistettava, että suunnitelmat toteutuvat. Tietenkin kun teemme etukäteissä analyysiä, ei tiedetä vielä, toteutetaanko nämä aiotut muutokset, mutta voinpa kuvitella, että hallitus, joka on kivuliaissa uudistus prosesseissa, niin siinä vaiheessa kun parlamentti on ne hyväksynyt, niin on varmasti järkeä täytäntöönpanna ne, koska muussa tapauksessa tulee vain kritiikkiä niskaan eikä mitään myönteisiä pitkän aikavälin vaikutuksia. Myös mikäli maassa asetetaan pääomaa EFSIin, niin nämä varat eivät tule aiheuttamaan liiallisen alijäämän prosessia. Ja yhteisrahoituksessa EFSin hankkeiden osalta sijoitettuja varoja voidaan kohdella samankaltaisesti. You, next speaker on the list from the... Seuraava puhuja Guelta, Miguel Viekas. Eh, boa tarde. Portanto, nós todos estamos de acordo que a União Europeia vive hoje uma situação... Kiitos. Varmaankin kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tilanne Euroopan unionissa on hyvin vaikea. Ne, jotka haluavat lainaa, eivät lainaa saa. Toiset, jotka lainaa voisivat saada, eivät sitä hae. Kysyntää on, mutta ei ole mahdollisuuksia käyttää kaikkea olemassa olevaa potentiaalia ja siksipä tätä investointisuunnitelmaa nyt tarvitaan. Minä ja monet Euroopan kansalaiset emme oikein ymmärrä, miten Euroopan keskuspankki ei saa tätä suunnitelmaa rahoittaa, mutta samanaikaisesti saa kuitenkin investoida rahoitusjärjestelmään rahaa satojen miljardien eurosta. Joten äh, tämä on nyt hyvin vaikea ymmärtää, miksi on näin. Tähän itse suunnitelmaan liittyen kysyisin seuraavaa. Onko tämä rahasto itse kantokykyinen? Mikä erottaa sen 2012 käynnistetystä kasvupaketista, joka jäi vain pelkäksi paperitiikeriksi? Toinen asia, kun ajatellaan hankkeita, jotka aikaa 2015-2017 kaudella vaativat mm, korkeita investointeja, niin kun ajatellaan näitä kriteerejä, niin mitenkä ne ovat yhteen sopivia pitkän aikavälin tavoitteiden tai toimien kanssa. Sitten sanotaan, että ei mitään kansallisia kiintiöitä ja sitten on tällainen johtokomitea, joka tekee päätökset. Esimerkiksi Portugalissa on jo yli 100 hanketta, jotka ovat näiden sääntöjen ja määräysten mukaisia, jotka myös ovat kannattajia. Saksa on jo käyttänyt 19 miljardia, Espanja 53 miljardia, 158 miljardia, eli yli puolet rahastosta menisi jo näihin. Kuka huolehtii siitä, että nämä investoinnit jaetaan tasaisesti kaikkialle Euroopan unioniin, ottaen huomioon myös reuna-alueet? Kiitos. Can basically buy European investment. No, näiden Euroopan investointirahastojen kauttahan EKP voi ostaa näitä vakuuksia halutessaan. Se on kyllä mahdollista. Ja kun ajatellaan uutta rahastoa, jos, kun se tarjoaa PK yrityksille rahastoa, se menee Euroopan investointirahaston kautta, jota kautta PK-yrityksiä rahoitetaan siis jo tänä päivänä. Ja jos EKP haluaa, niin se voi periaatteessa ostaa näitä osuuksia. 2012, kun investointipankin lainanantokapasiteettia korostettiin, pääoma, korotettiin, pääomaa korotettiin, kyllä se näkyy tänä päivänäkin, mutta suurta muutosta tätä kautta ei saatu aikaan, koska tästä tuossa vaiheessa markkinoilla oli kylliksi likviditeettiä, siksipä investointeja ei tältä osin tarvittu. Nyt tilanne on muuttunut nyt likviditeettiä on ja yritykset ovat varakkaampia kuin aiemmin, mutta nyt tarvitaan sitä riskirahoitusta yksityiseltä sektorilta. Siitä syystä halusimme luoda uuden riskirahaston, joka mahdollistaisi sen, että saadaan aikaan näitä todellisia investointeja. Mainitsitte, että, tai kysyitte, miten voidaan taata se, että nämä investoinnit menevät sellaisille aloille tai alueille, joiden on vaikeinta rahoitusta saada nykytilanteessa. Tämä riippuu tietenkin hyvin paljon hankkeen taustatahoista ja myöskin kansallisista toimijoista. Haluavatko ne rahaa EFSIöltä pk-yritysten tukemiseen – tai infrastruktuurihankkeisiin. Eli ei rahasto itse, eikä komissio, eikä kukaan nämä toimielimissä pakota rahaa millekään alalle tai alueelle Euroopan unionissa, ei vaan hankkeen taustatahojen tulee itse rahaa aktiivisesti hakea. Meidän on varmistettava se, että lainoitus saavuttaa kaikki Euroopan unionin alueet, jos näemme selvästi, että vahvistettu lainoituskapasiteetti menee vain kaikkein menestyksekkäimmille tai vahvimmille talouksille, niin sittenhän se ei osu maaliinsa, vaan sitten meidän täytyy tätä valintamenettelyä tarkastella niin, että rahaa menee todella sinne, missä sinne tarvitaan. Kyseessä on korkean riskin rahasto ja siksipä nämä rahat on nyt tarkoitettukin korkeamman riskin aloille ja alueille. EIPn e suhteen näin ei ole ollut ja haluamme asian muutoksen. Seuraavana vihreistä Hannes Otasun. Señor vicepresidente, gracias por su... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia läsnäolostanne. Täällä meillä on kolme konkreettista kysymystä. Ensinnäkin voisitteko vahvistaa meille, kuinka monta jäsenvaltiota on vahvistanut panoksensa tähän rahastoon lehdistöstä. Luimme, että Italia on ollut vähän kylmäkiskoinen, mutta meillä, että meillä ei ole mitään tietoja muista maista myönteisen tai kielteiseen suuntaan. Voisitteko vahvistaa meille tietoja tätä koskien? Sitten toinen asia liittyen siihen, kuinka käytetään Euroopan unionin varoja näitä takeita varten. Oletteko te tehneet tutkimuksia? tutkimuksia, kustannushyötyanalyysejä näiden, näistä rahastoista ottaen huomioon, että esimerkiksi tämä verkkojen Eurooppaan väline, siinäkin oli vipu vaikutustasoja määritelty. Onko, onko, teille, onko nyt tehty tutkimuksia siitä, millaisia kustannuksia tulee varojen siirtämistä yhdestä paikasta toiseen? Sitten tämä esitys, jonka esittelitte eräänä päivänä EIPn ja komission suunnitelmassa, tässä ei ole mitään kriteerejä? Aiotteko te esitellä jonkinlaisia kriteerejä? Esimerkiksi aiotaanko priorisoida hankkeita, joilla on sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia? Nämä kiinnostavat erityisesti minun ryhmääni. Kiitoksia. We, we don't have... Meillä ei ole luetteloa jäsenvaltiosta, jotka ovat päättäneet osallistua EFSIin. Meillä ei ole vielä tästä tietoa. Useat hallitukset ovat ottaneet meihin kyllä yhteyttä ja halusivat tietää lisää teknisiä yksityiskohtia koskien rahaston hallinnoinnista ja tarkoituksesta. Nyt kaikki tiedot ovat saatavilla. Mikäli hallitukset haluavat nyt osallistua, niin niillä on nyt enemmän tietoa saatavilla. Esimerkiksi huomenna esittelen nämä kaikki yksityiskohdat ECOFIN neuvoston kokouksessa. Jäsenvaltioiden on nyt tehtävä tässä päätös. On myös kansallisia hankkeiden edistämispankkeja, jotka ovat ilmaisseet jossakin maissa kiinnostuksestaan. Mikäli joku haluaa hanketta tukea, niin olisi erittäin hienoa, jos voisitte rohkaista omia hallituksianne osallistumaan EFSIin, koska näin voitaisiin lisätä antomahdollisuuksia. Nämä budjetit, varat tulevat SEFistä, niin kuin sanottiin, ja horisontti 2020. Kuten hyvin tiedätte, nämä ovat ne rahastot, joissa ei ole maakohtaista allokointikriteeriä. Tämä oli siis nopein tapa käyttää näitä varoja. Samaan aikaan on todettava, että ainakin minun mielestäni ja komission käsityksen mukaan, kun otetaan 2,7 miljardia horisontti 2020 ohjelmasta avustuksen, niin sen on merkittävä sitä, että tutkimuksen on saatava lisää. Nyt todella otetaan vivutukseen 2,7. Siksi innovointi ja tutkimus ansaitsee enemmän lainoja, siis lainoina ei tukiaisena. Carlos Moedas, kollegani, on halunnutkin priorisoida niitä otsakkeita niin, että voitaisiin taata perustutkimus, koska sille alalle on vaikea saada lainoja. Yksityiset innovoinnit voivat kyllä saada lainoja ja se on joskus parempaakin, parempikin kuin kuin vapaasti käytettävät varat. Sitten viimeinen kysymys koski näitä investointikriteerejä. Niin meidän on käsiteltävä tämä kriteerikysymys myöhemmin. Siihen ei ole vielä päästy, mutta kuvittelisinpa, että kriteerit eivät voisi olla mitään sellaisia yhden koon kriteerejä, niin että kaikki kriteerit olisi aina täytettävä ennen kuin hanke voi saada lainaa. Mutta kuten aikaisemmin sanoin, rahoituksella olisi tuettava niitä muita politiikan aloja, joita meillä on EU-ssa tärkeässä asemassa, kuten ilmastonmuutos ja energiatehokkuus ja sen lisääminen. Vice President, next one for... Kiitoksia verran puheenjohtaja. Sitten EFTD. Patrick O'Flynn. Afternoon, Mr. Iltapäivää, herra Katainen. Mukava nähdä teitä jälleen. Yhtyisin niihin, jotka odottavat tätä kalvoesitystä, vaikkakin selvästi kuvaa tämä Euroopan tilannetta. Ehkä tässä tarvitaan lisätietoa. On vaikeaa nyt tätä ajatella, koska ei ole kovin kaukaa siitä, kun Eurooppa oli hyvät kuluttajamarkkinat, vakaa toiminta ja paljon työvoimaa. Missä mentiin pieleen? Te viittasitte investointivajeeseen 300 miljardia euroa miksi investoijat ovat alkaneet lakkoilemaan. Paljon varojahan kuitenkin on pankkien tilillä ja niitä ei vain haluta investoida mihinkään EU-maahan eikä ainakaan euroalueen maihin. Myöntäisittekö nyt ainakin sen, että euro ei ole mitenkään ihanteellisesti toiminut meidän talousmaisemassamme viime vuosina, koska se on, siinä on, se on yhteinen mm, vaihtokurssi ja samat korot ja samaa mallia käytetään niin erilaisissa talouksissa. Voisitteko kertoa hiukan enemmän näistä benchmark-kriteereistä, miten arvioisitte edistystänne ajan kuluessa, milloin niitä sovelletaan. Te viittasitte keski- ja pitkän aikavälin työpaikkojen luomiseen, ettekö hyväksyisi, että on kulunut ihan tarpeeksi kauan jo nyt, ja aiotteko ottaa mukaan huomioon sen paineen, mitä säästöistä on syntynyt, ja otatte huomioon Kreikan vaalituloksen, otatte huomioon sen, kuinka siis kun ajatellaan, mitä kansallisten hallitusten, mitä ne voivat tehdä, mitä pitäisi tehdä, kun pitäisi sovittaa kaikki toiminta teidän investointiohjelmaanne. Onko minkälaista kestoa tälle näille taloudelliselle epäonnistumiselle, joka vakuuttaisi teidät siitä, että nyt ehkä vain myönnettäisiin, että euro on epäonnistunut ja kansalliset taloudet voisivat jälleen saada omat vaihtokuusinsa ja äh, korkorakenteensa, joka heijastelisi kunkin talouden vahvuutta ja heikkoutta. Eikö tämän tosi paras katainen katalysaattori taloudelliselle elpymiselle? Thank you very much. Uh, the Kiitoksia näistä vertailuista, benchmark-kysymyksistä. Me pyrimme mobilisoimaan yksityistä rahaa kannattaville hankkeille ja saada rahaa reaalitalouteen. Kukaan ei voi taata lukua, koska emme tiedä vielä, kuinka tämä tulee toimimaan, mutta se on pyrkimyksemme. Me olemme luottaneet sen varaan, että voisimme saavuttaa noin 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa Eurooppaan, mutta on hyvin vaikea asettaa mitään määrällisiä tavoitteita sisämarkkinakehityksessä esimerkiksi tai ö, valitsemaan tällaisia hanke, hankkeita, jotka ovat kiinnostavimpia. Investointipuoli on vain yksi osa tätä, mutta suurin muutos voidaan saada aikaan sisämarkkinapuolella. Jos halutaan mitata tätä kaikkea tavalla tai toisella, niin tämä riippuu siitä, kuinka järkevää lainsäädäntöä tehdään ja miten nopeasti tämä kaikki kulkee parlamentin ja neuvoston kautta eurosta. On vaikea nähdä asiaa niin, että euro olisi syynä sille, miksi jäsenvaltiot eivät ole tarpeeksi kilpailukykyisiä. Ja tämä koskee monakin jäsenvaltiota ja tämä on yksi pääsyistä, minkä takia investoinnit ja talous ei kasva. Tietysti myös on muitakin syitä. Tämä on se on asia, josta voidaan väitellä vaikka kuinka kauan, mutta minä uskon, että euro on kuitenkin ollut tällainen vakauttava tekijä, mutta se ei voi korvata kansallista vastuunottoa. Sitähän on puuttunut monissa tapauksissa. Kansalliset hallitukset ovat pääasiassa vastuussa kilpailukyvystä ja finanssipolitiikan uskottavuudesta ja EU voi vain tukea silloin, kun tavallaan tämä kansallinen vastuu ylittyy. President, next one. Seuraava puheenjohtaja seuraavana. Barbara Kappel. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. Tänään epäsuorasti jo viitattiinkin siihen, että EFSin, tai me tiedämme, että EFSin taustavan 8 miljardia euroa, joista kaksi kolmasosaa on otettu tutkimus- ja kehitysmäärärahoista Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-hankkeesta. Ja tämähän on aiheuttanut kritiikkiä paitsi e, itref valiokunnassa laajemmaltikin teollisuuden piirissä ja on puhuttu siitä, että eikös näitä rahoja olisi pikemminkin voitu ottaa rakenne tai maatalousrahoista. No, maatalousrahoista kai ei, koska tähän tarvittaisiin neuvoston hyväksyntä ja sitten tähän jäävät rakennerahastot. Te viittasitte itsekin siihen, että synergian luominen on tärkeää ja tähän liittyy kysymykseni. Onko mahdollista nämä EFSin äh, välineet ähm, saattaa yhteen äh, rakennerahastojen kanssa sillä tavalla, että nämä hienosäädettäisiin äh, toimimaan yhteen ja Eh, niin, että ilman neuvoston päätöstä eh, tähän takurahastoon saataisiin rahoitus. Ja kun ajatellaan eh, tilintarkastustuomioistuinta, senkin huomiot on otettava ehdottomasti tässä huomioon. EFSin halutaan houkuttelevan yksityistä rahaa. Minä en ainakaan ole kuullut siitä, että minkälaisia kannattavuuslaskelmia tarjoatte näille yksityisille rahoittajille. Onko teillä ihan konkreettisia käsityksiä siitä, että minkälaista voittoa he voivat odottaa, koska ilman voittoa ei varmaan tule kyllä rahakaan? Haluaisin korostaa, että komissio tai rahasto ei Eh, lupaa näitä voittoja tai eh, laskevoittolaskelmia. Eh, nämä yksityiset rahoittajatahot itse voivat sitten päättää tai tehdä omat laskelmansa. Me emme aio mitenkään puuttua yksityisen sektorin liiketoimintaan. Haluamme tukea heitä tiellä kohti näitä korkeamman riskin hankkeita kun ajatellaan sataprosenttisesti julkisia hankkeita, niin niille tämä, tätä rahastoa ei ole tarkoitettu. Tässä tarvitaan yksityisen sektorin rahoitusta tai yksityisen ja julkisen yhteen toimintaa, jos molemmat näkevät sen kannattavana itselleen. Maatalous, niin kuin totesitte, on jäsenvaltioiden käsissä, siksipä minun on siihen mahdoton mitään sanoa, mutta vaikkapa tänään on hyvin suuri päivä, merkittävä päivä siinä mielessä, että Espanja on kyllä mm, ansainnut onnittelut. Haluan onnitella Espanjan hallitusta PK-yrityshankkeestaan rakennerahastojen kautta 5 miljardia PK-yrityksille rakennerahastojen kautta. Tämä on kaikkein suurimman mittakaavan hanke, jossa rakennerahastoa on käytetty rahoitusvälineenä joten se tulee kyllä hyödyttämään Espanjan PK-sektoria suuresti. Ja meidän tulisi kaikkien ottaa heiltä oppia. Tätä samaa menetelmää voitaisiin käyttää myös muissa maissa. Mm, jonkin verran on esitetty kritiikkiä, erityisesti se, että horisontti 2020 on otettu lähes kolme miljardia. Ymmärrän tämän itse mm, pidän tutkimusta äärimmäisen korkeassa arvossa aiemmassa elämässäni. Kansallisessa parlamentissa olin aina tutkimus- ja innovaatiovaliokunnan jäsen, mutta nyt täytyy tehdä valintoja. Käytetäänkö nämä 2,7 tutkimukseen vai käytetäänkö ne nyt EFSin kautta ja tätä kautta voidaan saada vielä enemmän tutkimukseen ja innovaatioihin. Meidän kaikkien, jotka tutkimusta ja innovaatioita tuemme, meidän tulisi tätä vivutusta tukea myös. Eihän perustutkimukseen niinkään tarvita lainarahaa, mutta innovaatioihin, siis yksityiset innovaatiot, jotka johtavat tai yksityinen tutkimus, joka johtaa innovaatioihin, tarvitsee, tarvitsee lainrahoitusta, tarvitsee rahaa ja siksipä tämä 2,7 voi vivuttaa vieläkin enemmän rahaa tutkimukselle. Kiitos. The second round. varapuheenjohtaja. Sitten seuraava kierros. Entä Eva Barova? Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa valiokuntaamme, hyvä varapuheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että olette täällä. Kiitoksia siitä, että käytätte aikaanne ja kerrotte tästä EFSIstä. Kun ajatellaan odotettua vipuvaikutusta, silloin kun ollaan täydessä vauhdissa, meidän pitäisi pystyä tunnistamaan ne riskaapelit hankkeet, joita muuten ei olisi toteutettu. Yksi tärkeimmistä tehtävistä, joita investointikomitealla on, koskee juuri sitä, että tunnistetaan nämä taloudellisesti elinkelpoiset hankkeet. Samaan aikaan ei ole mitään maantieteellistä preallokaatiota ajateltu. Olisi varmaan hyvä ajatella mekanismeja, joilla voidaan taata hankkeiden tasapaino niin, että otetaan huomioon erilaiset taloudelliset olosuhteet ja muut eroavaisuudet jäsenvaltioissa. On myös tärkeää korostaa sitä, että kun muuten tilanne on vastaavanlainen, niin kehi niin köyhimmillä ja kaukaisimmilla alueilla saattaa tulla vähemmän voittoa, vähemmän eurooppalaista lisäarvoa. Ajatellen sisämarkkinoidenkin toimintaa. Tästä syystä ensimmäinen kysymyksenikin kuuluu näin. Uskotteko, että voimme taata sen, että tämä rahoitustuki, jota rahastolta tulee, ei johda siihen, että alueelliset erot vain syvenevät? Toinen kysymykseni äänestysoikeudet ohjauskomiteassa ovat suhteessa rahoituspanoksiin. Kuinka tässä tilanteessa näette, että tämän palomuuren toteuttaminen ohjauskomiteassa ja investointikomiteassa, miten ajattelette, että tämä palomuuri sitten toimii? Kiitoksia. Kiitoksia. Tekninen tuki on erittäin tärkeää juuri siksi näistä asioista johtuen, jotka mainitsitte. Vierailin hiljattain Romaniassa. Ihmiset olivat siellä huolissaan tästä uudesta rahastosta ja sen toiminnasta omalla alueellaan. Ja he pohtivat, onko niin, että tämä lisää lainaa, kapasiteetti kohdennetaan vain vahvemmilla alueille. Minun vasta- vastaukseni kuuluu, että tämä ei ole meidän tavoitteemme. Meidän on toimittava niin, että teknisen avun avulla voimme auttaa kaikkia jäsenvaltioita samaan aikaan hyviä hankkeita. Ja näin kaikki voisivat hyötyä tästä suunnitelmasta. Jos katsotaan Bulgariaa tai Romaniaa tai jotakin muita maita, niin kasvupotentiaalihan on näissä maissa korkeampi kuin muissa Euroopan osissa, koska kehityksen olisi oltava nopeampaa, niin voidaan olettaa, että siellä on enemmän elinkelpoisia tavo- ja hankkeita. Nyt kysymys kuuluu vain siitä, kuinka nämä hankkeet voidaan jäsentää ja järjestää niin, että ne ovat taloudellisesti elinkelpoisia. Kysyntää kyllä löytyy. Tästä syystä tarvitaan vielä vahvempaa teknistä tukea sekä yksityisen että yksityisen ja julkisen yhteishankkeisiin. Sitten jäsenvaltioiden rahastoon sijoittamista suunnista ja suhteellisuudesta. Kyllä tämä, meille tulee tällainen suhteellinen järjestelmä – palomuurin on kuitenkin oltava hyvin korkea. Investointikomitean roolista säädetään lainsäädännöllä ja näin tämä komitea voi olla riippumaton ja samaan aikaan investointikomiteassa on noudatettava ohjauskomitean määrittelemään investointipolitiikkaan suuntaviivoja, mutta ei pitäisi antaa sellaista vaikutelmaa, että ne maat, jotka antavat eniten pääomaa, että ne saisivat myös eniten sieltä ulos. Tämä ei ole meidän tarkoituksemme. Tämä on oikeastaan sam- samantapainen tilanne verrattavissa EITn tilanteeseen. Ei se ole niin, että ne maat, jotka eniten panevat rahaa sisään, niin saavat myös eniten ulos. List our Kiitoksia. Seuraavana listalla SND ryhmän edustaja Maria Joao Rodriguez. Kamera. nyt olen täällä kameran takana. Komissio siis ehdottaa, että EFSIin myös yksilön sektori voisi osallistua ja myös muut kuin eurooppalaiset toimet pääsevät mukaan. Tästä voi tulla vähän heikko kohta EFSissä, joten kysymykseni kuuluu, miten te voitte varmistaa sen, että yhteisöetu on ykkönes, ykkösenä, erityisesti mitä tulee Euroopan komission ja parlamentin rooleihin. Sitten minulla on toinen kysymys. Sekin koskee EFSin roolia kun pitäisi vähentää eroja jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee investointikapasiteettiin tai kykyyn. Te jo käsittelette tätä asiaa aiemmissa vastauksissa, mutta esitän tosiaan näin. Voi olla sellainen jäsenvaltio, jossa on laadukkaita strategisia hankkeita, mutta jäsenvaltio ei voi yhteisrahoittaa kyseisiä hankkeita, koska se on tässä liiallisen vajeen menettelyssä mukana, ja jos näin on, silloin te lisäätte vielä näiden jäsenvaltioiden välisiä eroja, mitä tulee investointikapasiteettiin. Tämä on tässä vaarana. Okay. First, um... Hyvä. Ensinnä tarkoituksenamme on, että jos joku valtio valtion omaisuusrahasto tai yksityinen rahasto haluaisi osallistua EFSiin sijoittamalla sinne pääomaa enää lisäämällä sen lainanantokykyä, niin mielestäni se on erittäin hyvä asia. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi tällaisen yksityisen rahan, jolla tuetaan eurooppalaisia riskihankkeita, mutta aina meidän pitää kuitenkin varmistaa, että pääoma ulkopuolelta ei voi vaikuttaa enempää investointipolitiikkaan kuin EUsta peräisin olevat varat ja sijoittajat. Me ole, meihin on otettu yhteyttä joistakin rahastoista alun perin. Mitään takeita eikä neuvotteluita ole, mutta pientä mielenkiintoa on esitetty. Ja monet näistä, tai ainakin ihmiset, jotka tuntevat valtioiden ö, omaisuusrahastot, he eivät halua käyttää valtaansa näissä rahastoissa. He haluavat tuottoa. He haluavat analysoida, millä alueilla, mille alueille he haluavat investoida ja minkälaista tuottoa saattaa olla ja minkälainen riskiprofiili on, mutta joka tapauksessa meidän pitää varmistaa, että Euroopan toimii, tai EU kokonaisuudessaan on tärkein tässä kaikessa, se on varma asia. Mutta jos joku haluaa auttaa meitä lainaamaan enemmän, niin tervetuloa vaan mukaan. Sitten jäsenvaltioista jäsenvaltioiden eroista. Jäsenvaltiot voisivat käyttää rakennerahastoa yhteisrahoitusvälineenä. Tästä olisi hyötyä niille maille, jotka otitte esille. Jos jollain maalla ei ole tai se ei voi saada tilaisuutta investoida johtuen juuri tästä syystä, minkä otit esille, niin tämä ei silloin muuta mitenkään tilannetta. Tämä ei ole lisärahaa, vaan tämä on lisää riskirahoitusta, mutta minä kehottaisin silloin tällaista maata käyttämään rakennerahastoja yhteisrahoitus välineenä. Yleensä se sopii useimmassa tapauksessa, määrässä tapauksia ainakin. One more minute. Just because according to the uh, recent... Niin, vaikka viitasin tämän hiljattaisen komission ehdotukseen koskien joustoa, vakaus- ja kasvusopimuksessa, jos joku maa on liiallisen vajeen menettelyssä mukana, se ei voi käyttää rakennerahastojakaan yhteisrahoitukseen. Se on tässä ongelmana. Ihan totta, koska meillä ei ole mitään kultaista sääntöä, mitä tulee vakaus- ja kasvusopimukseen. Kultainen sääntö tarkoittaisi sitä, että kaikki investoinnit otettaisiin vajeesta ja velasta, velkalaskelmista, mutta meillä ei ole tällaista mahdollisuutta. Tämä on varsin monimutkainen kysymys, niin kuin tästä on ollut tilaisuus puhua jossakin muissa yhteyksissä. Jos olisi joku kultainen sääntö, niin haluaisin sijoittaa koulutukseen, tutkimukseen, mistä se on paras tapa investoida tulevaisuuden varalta mutta meillä ei ole tällaista mahdollisuutta. Tietysti jos joku maa yhteisrahoittaa jotakin yhdessä EFSin kanssa, silleen hallituksen rahoitusosuus ei aiheuta liiallisen vajeen menettelyä. Mutta jos maa on jo tässä tilanteessa, niin silloin se ei muuta mitään. Thank you. Next speaker. Kiitoksia seuraava puhuja EPP Ludek Niedemeyer. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon ja tervetuloa tänne herra Katainen. Minä oikeastaan sanoisin, että Junckerin suunnitelma vaikuttaa mielestäni tasapainoiselta. Pidän kovasti siitä, että hallituksille täytyisi opettaa, että ne eivät kuluta, vaan investoivat rahaa. Minä olen hiukan huolissani siitä, tai toisin kuin SD-ryhmän kollegat, mutta minä katson, että tehoa tässä nyt tarvitaan ja sittenhän se nähdään. Tämä on ensimmäinen yritys laatuaan. Kaksi kysymystä. Kun ajatellaan tätä investointikomiteaa, investoijia ja niin edelleen, siis EFSin tätä rakennetta, niin äh, miten sinne investointikomiteaan saadaan äh, oikeat ihmiset, palkataanko nämä ihmiset markkinoilta, tätä minä ainakin odotan. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen, että tämän on tarkoitus toimia ikään kuin yksityinen investointirahasto, ei mitään kansallista kauppaa eikä poliittista myöskään, mutta kun katsotaan vastaavia rahastoja, ne pikemminkin priorisoivat suuria hankkeita, koska hankkeen käynnistys sijoittamista tai siihen investoiminen vie aina yhtä lailla resursseja, joten suurimmat hankkeet ovat näin kannattavampia ja todella kysyn, kysyisin, miten varmistetaan se, että rahasto ei toimi kuin puhtaasti yksityinen ja anna rahaa vain suurin hankkeisiin, koska niistä on odotettavissa suurin hyöty. Emme kuitenkaan saa unohtaa tätä riskitasapainoa, mitä enemmän me kannamme riskistä, sitä pienempi riski menee yksityisille. Ja sitten rahoitamme viime kädessä sellaisia hankkeita, joita olisimme rahoittaneet joka tapauksessa. Kiitos. Of, uh sentiment. No niin, mitä kysyitte tuosta investointikomiteasta? Tarkoitus on palkata ihmisiä markkinoilta, tai asetan sanani toisiin. Kyseessä on avoin kilpailu, kuka hyvänsä voi hakea näitä työpaikkoja, mutta odotamme, että henkilöt tuntevat hyvin yksityisen sektorin tarpeet ja toiminnan. Miten voidaan välttää se, että valitaan vain suurimpia kannattavimpia hankkeita rahoitettaviksi. No se riippuu kovasti siitä, kuinka paljon hakemuksia on, kuinka, minkälaisia ne ovat. Ja kun ajatellaan investointipolitiikan suuntaviivoja, voisin hyvin kuvitella, että komitea vertaa hakemuksia keskenään, vertailee niitä ja jos suurella investoinnilla voitaisiin vaikkapa luoda koko joukko työpaikkoja, kun taas sitä verta, verrataan vaikkapa toiseen kilpailevaan hankkeeseen, joka on paljon pienempi, mutta mm, matalariskisempi. Vaikea sanoa. Tämä jää täysin investointikomitean käsiin. Se näitä päätöksiä sitten tekee. Minä haluaisin äh, sekä suuria että pieniä hankkeita, jos saisin päättää, koska tarkoitus on vahvistaa äh, kasvupotentiaalia ja tällöin pienet pilottihankkeet voivat olla äärimmäisen äh, hyväksi ja luoda koko joukon uusia työpaikkoja ja uutta liiketoimintaa, mutta ensivaiheessa riskitkin ovat tietenkin korkeammat. Kiitos. Last but not least on the list. viimeisenä, mutta ei vähäisempänä tänään iltapäivällä. Kasa, keskustelussa SND Paul Tang. And thank you, uh, Mr. Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Katainen siitä, että olette täällä jälleen, jälleen Ekon valiokunnassa aikaisemmin budjetissa, niin korostitte paljon yksityisiä investointeja – minä edustan sellaista koulua, että voittojen ei pitäisi riippua siitä, miten ne on rahoitettu, ovatko ne yksityistä julkista vai yhdistelmää. Olen sitä mieltä, että tietenkin EU-budjetti on rajallinen ja rajallisuuden myötä myös rahastossa on fokusoitava yksityisiin riskialttiisiin investointeihin. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, onko mahdollista, että painopiste siirtyisi yksityisistä investoinneista enemmän julkiselle puolelle, mikäli rahasto onnistuu ja jäsenvaltiot tulevat mukaan. Te rohkaisitte meitä, Euroopan parlamentin jäseniä, rohkaisemaan omia valtioitamme tulemaan mukaan Kuinka te itse rohkaisette jäsenvaltioita lähtemään mukaan? Kiitoksia. The reason why... Kiitoksia. Syy, miksi keskitymme yksityisiin sijoitukseen, koskee sitä, että yksityisissä investoinneissa juuri ongelma on tällä hetkellä. Niitä ei tehdä niin paljon kuin aikaisemmin ja niin paljon kuin niitä pitäisi ja niin paljon kuin niitä voitaisiin tehdä. Yksityinen sektorimme on Hyvin voivampi kuin aikaisemmin, mutta monista syistä johtien, johtuen yksityisellä sektorilla ei käytetä rahoja elinkelpoisiin investointeihin Euroopassa. Tästä syystä luimme uuden rakenteen, uuden rahaston, jotta voitaisiin rohkaista yksityistä sektoria lähtemään näihin riskablempiin investointeihin myös sen niissä maissa, jotka, joissa ollaan liiallisen alijäämän menettelyssä jos yksityinen sektori näissä maissa voi, on, on halukas investoimaan, niin se voi tuoda muutoksen tullessaan. Kun sitten on saavutettu normaali taso yksityisiä investointeja, niin sitten myös työllisyyden taso on normaalimpi. Ja näin hallitukset voivat saada lisää tuloja omaan budjettiinsa ja voivat tehdä investointeja omaan tulevaisuuteensa. Tietenkin joka vuosi julkitoinen sektori tekee investointia tulevaisuuteen. Tämä on hyvä ja haluaisinkin rohkaista jäsenvaltioita priorisoimaan julkisia investointeja samalla kun budjettia konsolidoidaan. Toivon, että onnistuin selittämään sen, miksi, miksi keskitymme nyt yksityiseen sektoriin, koska siellä todella investoita ei tehdä, vaikka se olisi mahdollista. Rohkaisen jatkuvasti jäsenvaltioita ja selvitään e, näitä mahdollisuuksia jäsenvaltioille rahasto voi toimia jopa ilman jäsenvaltioiden osa, osuuksia. Mutta tietenkin, jos jäsenvaltioilta tulee lisää osuuksia, niin lainausmahdollisuudet no, nousevat ja näin monet, monet eurooppalaiset voisivat saada työpaikkoja. Julkisista investoinneista vielä tämä uusi rahasto tässä vaiheessa ilman jäsenvaltioiden osuuksia voi lainata 60 miljardia kolmessa vuodessa. EIP lainaa 60-70 miljardia vuodessa. Ja alun perin niin nämä rahoitukset ovat hyvin sopivia julkisia hankintoja varten tai julkisia investointeja varten. President, Kiitoksia varapuheenjohtaja. Hyvät kollegat, toivon, että ymmärrätte, että en nyt avaa menettelyä ilman puhujalistaa, koska kun katsotaan Me kello on nyt 16.32, olemme melkein täydellisesti aikataulussa. Kello 17 Euro- Euroopan investointipankin pääjohtaja Hoyer on täällä ajoissa. Meillä on nyt sitä ennen Ludvigsonin niin- lausunto. Meillä on melkein puoli tuntia aikaa sitä varten. Ja se on nyt käsiteltävä, eikä ei voida toimia niin, että, että meillä sitten ei olisikaan riittävästi aikaa keskustella lausunnon tarkistuksesta. Nyt haluan kiittää herra Kataista ja toivon, että tapaamme täällä taas pian. Kiitoksia. So, corporate governance, long-term shareholder. Osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustaminen, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät. Valmistelijamme Olle Ludvigsson esittelee kantansa tarkistuksiin. Niitä on melkein 200 äänestämme 23.24. helmikuuta Ekon valiokunnassa. Voimme varmaan mennä suoraan asiaan. Meillä on riittävästi aikaa olla, ole hyvä. <clears throat> Kiitos oikein paljon. Haluan äh, aloittaa kiittämällä erittäin äh, mielenkiintoisesta keskustelusta tähän saakka. Haluan äh, myös kiittää koko joukosta tarkistuksia, jotka minun nyt sitten täytyy käsitellä. Täällä on erittäin hyödyllisiä, hyviä tarkistuksia ja mm, uskon, että näin hyvin merkittäviltä osin voimme parantaa komission ehdotusta. Samalla on kuitenkin ihan selvää, että tässä on aikamoisia haasteita, koska eri tarkistusten välillä on kyllä aikamoisia eroavaisuuksia. Ja kyllä tässä keskustelussa mielipiteet ovat aika kaukana toisistaan. Jotkut haluavat äh, vahvistaa tätä ehdotusta entisestään, pitävät sitä niin hyvänä ja toiset taas haluavat unohtaa koko ehdotuksen. Minä olen kuitenkin vakuuttunut sitä, että kultainen järkevä keskitie tässäkin asiassa voidaan löytää, koska tämä ehdotus on kyllä substanssiltaan aika hyvä. Ja sille voidaan perustaa ja monelta osin voidaan sitten äh, aivan varmasti saada aikaan ehdotus, joka mm, saa aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Samalla sitten täällä on kyllä sellaisiakin tarkistuksia, jotka ovat hiukan liiankin kunnianhimoisia, erityisesti kun ajatellaan äh, sellaisia transaktioita, jotka liittyvät lähipiiritoimiin. Ja tässä äh, aivan varmasti vielä on tehtävä. Minä tietenkin odotan avointa asiallista keskustelua aina äänestyspäivän asti. Ei tämä ole musta eikä valkoinen, ei taivas eikä helvetti. Niin kuin tavallista, totuus on jossain siellä keskivaiheilla eri ääripäiden välillä. Ja kun ajatellaan osakkeen omista, sijoittajien äh, saamaa tietoa, mm, tietoa, joka liittyy näihin osakkeisiin, niin aivan yleisesti äh, laaja enemmistö täällä varmaan äh, on samoilla linjoilla. Sama koskee näitä läpinäkyvyysmääräyksiä, mitä tulee yhteisösijoittajiin ja omaisuuden hoitajiin. Tässä voin olla kyllä käytettävissä ne mielellänikin jatkan keskusteluja kanssanne. Tässä erot eivät ole kovin suuria. Mitä tulee sitten taas näihin neuvonantajiin, niin tässäkin varmaan voidaan löytää ihan hyvää lähtökohta. Mitä sitten tulee johtokuntien palkkioihin. Tässä ollaan aika, aika lailla eri linjoilla. E, tässä sitten täytyykin pyrkiä saamaan aikaan kompromissipaketti ja siinä kaikki joutuvat hiukan antamaan ja varmaan sitten jotain saavatkin. Kun ajatellaan e, tätä Ekonin ehdotusta, jos voisimme ehdottaa sellaista korvauspalkkio, palkitsemisjärjestelmämallia, mallia, Eh, joka olisi tasapainoinen, niin uskon, että tämä voitaisiin saada läpi. Ei tämä helppoa ole, mutta olen valmis yrittämään. Olisi hyvä tätäkin kokeilla. Ja kun ajatellaan eh, tätä kompromissipakettia ylipäätään haluan sitä tasapainottaa. Ja ensimmäinen eh, ja tärkein prioriteettini on jatkuvasti läpinäkyvyys. Läkin, läpinäkyvyysvaatimus liittyen kaikkiin lähipiiritoimiinkin uskoakseni voi kyllä ratkoa olemassa olevia ongelmia. Jos kaikki osakkeenomistajat tietävät, mitä tapahtuu, voivat seurata sitä, mitä tapahtuu, niin uskon, että monia sellaisia säännönvastaisuuksia, joita tänä päivänäkin pääsee tapahtumaan, saadaan karsittua. Tässä täytyy olla toki joustava, mutta läpinäkyvyys on kaiken A ja O. Aivan lopuksi vielä tuollainen yleisluontoinen huomio. Tässä ehdotuksessa minun mielestäni ennen kaikkea on kyse sisämarkkinoiden vahvistamisesta. Ja eri tavoin halutaan helpottaa Eh, osakkeenomistajien rajat ylittävää yhteistoimintaa. Tänä päivänä kynnys eh, on vielä erittäin erittäin korkea, esteitä on ja tämä lainsäädäntö voisi näitä esteitä poistaa. Tämä ehdotus voidaan itse asiassa nähdä ensimmäisenä askeleena kohti pääomamarkkinaunionia, unionia, jota kaikki haluamme yhdessä täällä luoda ja ajaa. Minun on vähän vaikeaa eh, niellä niitä perusteita, ajatteluja, joita täällä jotkut ovat esittäneet, jotkut, jotka aina sisämarkkinoita haluavat tukea, mutta nyt tässä tapauksessa eivät sisämarkkinoiden toimintaa halua. Oletteko todella sitä mieltä, että näitä kysymyksiä tulisi jättää sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Minun mielestäni ei missään nimessä. Jos me haluamme pääomaa niin me emme voi hoitaa näitä asioita, näitä osake, osakkeenomistajien vaikuttamisasioita kansallisella tasolla. Minä uskon, että keskustelu tulee olemaan erittäin rakentavaa ja lähiviikkoina olen täysin vakuuttunut siitä, että yhdessä saamme aikaan jotain todella, todella toimivaa. Kiitos. Kiitoksia, Ulle. Nyt varjoesittelijät, heistä ensimmäisenä EPP Andreas Schwab. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensin lämpimät kiitokset kollega Ludvigsonille hän tässä oli hyvin sovitteleva puheenvuorossaan. Viime lainsäädäntökaudella teimme yhteistyötä, tuolloin minä olin esittelijän roolissa. Mutta olen täysin samaa mieltä Ludvigsonin kanssa siitä, että eiköhän se totuus ole siellä jossain puolimatkassa, kultainen keskitie. Itse asian näin hieman toisin kuin esittelijä, ja toteaisin, että oikeusasianvaliokunta, vastuuvaliokunta itse asiassa pohtii tällä hetkellä koko mietinnön kaatamista ja minun, meidän täytyisi mielestäni kyllä nyt pohtia, miten tässä tilanteessa me toimimme. Miksi oikeusasian valiokunta ehdottaa koko tämän ehdotuksen kaatamista? No siitä syystä, että tämä osakkeenomistajien vaikuttamiseen äh, liittyvä äh, ehdotus nyt tekisi myös äh, vähemmistöosakkeen omistajista merkittäviä päätöksentekijöitä. Näin ei yleensä ole. Tämä on keskieurooppalaista järjestelmää ajatellen hiukan toisenlainen liittyen kahteenkin eri asiaan, nimittäin palkitsemisjärjestelmään sekä lähipiiri toimiin. hän toimivaltaa voidaan siirtää. Mutta ennen kuin menen näihin, tähän itse sisältöön, toteaisin, että olen erittäin iloinen siitä, että kollega Ludvigson, jonka kanssa olen tässä jo tavannutkin, on avoin ottamaan huomioon ehdotuksiamme, tarkistuksiamme, jotta voitaisiin hioa näistä kompromisseja. Mielestäni Ludvigson on aivan oikeassa siinä, että yritysten hallinnoimisjärjestelmä ja tätä varten hän tämä ehdotus on tehty, pyrkii pitkän aikavälin kestävään palkitsemisjärjestelmään, joka tällä hetkellä kaikkialla Euroopassa ei kyllä toimi. Ja tässä läpinäkyvyys rinnalla saa täyden täyden tukeni. Mutta se, että osakkeenomistajat tekisivät näitä päätöksiä, myös vähemmistöosakkeenomistajat tekisivät näitä päätöksiä mielestäni on jossain määrin ongelmallinen. Tietenkin haluan sisämarkkinoiden toimintaa. Minulla ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, että pääomamarkkinat toimisivat, mutta haluaisin, että tämä tapahtuu tavoitteellisesti ja tällainen yksipuolinen päätös siitä, että vähemmistöosakkeen omistajia näin vahvistetaan, ei mielestäni ole tasapainoinen ehdotus eikä näin ollen hyväksi sisämarkkinoille. Siksi olenkin tehnyt koko joukon tarkistuksia myös ryhmäni nimissä ja mielelläni keskustelen näistä yksityiskohdista kollega Ludvigsonin kanssa. Mitä tulee palkitsemisjärjestelmään, Läpinäkyvyyteen kyllä siitä tietenkin voidaan keskustella kaikkien osakkeenomistajien suhteen, mutta osakkeenomistajien kokouksessa ei kuitenkaan tästä tehdä päätöstä, vaan jos osakkeenomistajat tästä keskustelevat, niin tietenkin johtokunta joutuu ottamaan nämä huomiot onkeensa. Tämä on aivan ilmeistä ja näin ollen jäsenvaltioissa, kun on hiukan erilaisia järjestelmiä, niin mielestäni nämä erilaiset järjestelmät tulisi voida säilyttää jatkossakin, mutta tietenkin lisätä ja parantaa läpinäkyvyyttä. Ja kun ajatellaan lähipiiritoimia, niin niin paljon kuin sisämarkkinoita arvostammekin, niin tietyissä jäsenvaltioissa, esimerkiksi Italiassa, on ollut kovasti pyrkimyksiä edetä tässä asiassa. Muistakaamme kuitenkin, että kyse on paitsi läpinäkyvyydestä myös siitä, että yritystemme on voitava toimia tuotantoketjussa edelleen ongelmitta jatkossakin. Kiitoksia. Kiitokset kollega Schwab. Seuraavaksi ECR Case Winburn. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Kiitoksia puheenjohtaja herra Fox pyytää anteeksi, koska ei voi itse olla paikalla antamassa äh, kommenttia itse suoraan, mutta hän on lähe, lähettänyt, välittänyt minulle muistiinpanot, joten luen tämän, vaikka en tunne tätä asiaa kovinkaan hyvin. Toivon, että esittelijä ja muut tässä kestävät e, hyväksymme, että pitäisi rohkaista pitkäaikaista jäsen osakkeenomistajien osallistumista ja ohjausta ja lisätä tässä vielä avoimuutta ja tukevat myös direktiivin perustarkoitusta. On samaa mieltä, että osakkeenomistajan läsnäolo hallinnoinsa ohjelmassa on tärkeää. Kuitenkin on varsin erilaisia osakeomistajajärjestelmiä kautta EUn niin ja varsin vaikea saada aikaan EUn laajuista mallia kaikissa tapauksissa, joten toisellisuusperiaate on tässä tärkeä, kun pyritään parantamaan osakkeenomistajien vaikuttamista ja pyritään välttämään liiallista turhaa taakkaa yritykselle. Siksi herra Fox on keskittänyt tarkistuksensa palkkajärjestelmiin. Tämä liittyy uusiin direktiiviin muun muassa ja miten voidaan parantaa direktiivin toimivuutta yleensäkin. Ja osakkeenomistajan osallistumisen kautta pitäisi välttyä instressi äh, eturistiriidolta pitäisi pystyä varmistamaan, että yrityksen tuleva palkkapolitiikka on selkeää ja helposti ymmärrettävissä ja että on selkeä yhteys palkan ja yrityksen strategisen tavoitteiden välillä ja sen suoritustason välillä. Tämä on varsin samanlainen kuin vaatimukset, joita on jo toteutettu yhdistönsä kuningaskunnassa vuodesta 13 eteenpäin. Herra Fox on ottanut mukaan tarkistuksia, jossa pyydetään, että äh, palkkaussuhde otettaisiin huomioon vuosittaisessa korjauksessa. Näin saadaan hyvää tietoa, miten palkkapolitiikka kehittyy yrityksessä. Tarkoituksena on, että paremmin sovitetaan tiedot, joita annetaan tavoitteisiin, kun pyritään parantamaan pitkäaikaista johtoa ja osakkeenomistamista. Tämä suhde sinä yksin voi olla arhaanjohtavaa, mutta jos käytetään suhdetta sopeutuksessa, silloin saa paremman kuvan siitä, miten palkkapolitiikka kehittyy ajan kautta, ei eikä anneta vain tällaista valokuvaa tavallaan jostakin tilanteesta jossakin vaiheessa. Mitä tulee tähän direktiivin sovittamiseen aikaisemmin direktiivin kanssa, hän haluaisi kollektiivisia eh, investointijärjestelmiä, jotka, joita on jo mukana. Kernanti antoi vaatimuksessa, kun selitetään investointistrategioita. Herra Fox uskokin, että tämän direktiivin arvo on siinä, että keskitytään yksittäisiin tehtävänantoihin. Hän myös uskoo, että jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää omasta tilastani johtuen, jos järjestetään osakkeenomistajien äänestys, onko se eh, suhteessa tähän 5 prosenttiin koskien lähipiiriliiketoimintoja. Herra Fox on tehnyt myös tarkistuksen, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat sulkea pois liiketoimia, joita on tehty standardinomaisesti tavanomaisessa liiketoiminnassa. Hän uskoo, että meidän pitää olla varovaisia, kun käsittelemme markkina tilanteita, vaikka markkinoitakaan ei välttämättä ole tietyn liiketoimen kohdalla. Vielä tarvitaan työtä, että varmistetaan se, että oikea tasapaino löytyy osakkeenomistajan oikeuksien välillä välttää eturistiriitoja ja pyritään samalla tehostamaan sisämarkkinoita mahdollista parantamaan räätyyttävää toimintaa eikä turhaa rasittaa yrityksiä. Herra Fox ymmärtää, että jatkuvasti neuvotellaan Jurin ja Ekonin välillä, mitä tulee toimivaltuuksiimme tämän direktiivin kohdalla. Toivoo, että neuvottelut viedään loppuun nopeasti niin, että molemmat valiokunnat voivat antaa omaa asiantuntemustaan käyttöön. Kiitoksia. Next shadow on the list is Vivas. Kiitoksia seuraavana Vivas Kora von Jyvenhoisen. Aude. First I would like to thank... Se puheenjohtaja aivan ensiksi haluaisin kiittää valmistelijaa Ludvigsen ja muita varoja esittelyitä tässä asiassa. Uskon, että meidän panoksen kautta voidaan varmasti jatkossa vielä parantaa tätä ehdotusta, koska ehdotuksen tavoitteet ovat hyvin lupaavia. Nämä ovat no, tapoja, joilla voidaan parantaa eurooppalaisten pörssiyhtiöiden tilannetta, kun varmistetaan osakkeenomistajien aikaisempi sitouttaminen. Tässä on pari asiaa, joista olen yhtä mieltä, että periaatteessa tavoitteet ovat hyviä. Tavoitteilla päästään tavoitteeseen, niihinkin, että huomiota osakkeenomistajien vaikuttaminen on, on toki tärkeää, mutta en usko, että yhden koon politiikka on hyvä. Jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus tehdä itse päätökset siitä, haluavatko ne laajentaa ö, yritysten hallinto koskevaa laidan sääntöä osakkeen omistajalainsäädännössä mm, joustavuus olisi tärkeintä. Erityisesti osakkeenomistajien tunnistaminen, niin bisnespolitiikan julkistaminen, palkitsemispolitiikka ja, ja tähän liittyvät transaktiot ovat tärkeimpiä. Yrityksillä pitää olla tärkeää, että ne mahdollista tunnistaa osakkeenomistajat, jotta voidaan lisätä viestintää ja avoimuutta. Mielestäni on hyvin tärkeää, että osakkeenomistajia koskeva tieto kuitenkin pidetään turvallisena yksityisyyden nimissä kun sitten ajatellaan liikenne, suunnitelmia bisnespolitiikan julkaistamista, tai se on hyvä, mikäli se ei kielteisesti vaikuta yrityksen toimintaan. Meidän on suojeltava arkaluontoista tietoa julkistamisella, ja tässä mielessä eh, direktiivi voisi olla tavoitteiden vastainen. Sitten palkitsemisen politiikasta jäsenvaltioilla pitäisi olla eh, joustavuutta antaa omistajille mahdollisuus äänestää tästä en, en usko tähän äh, näihin määrien no-, nostamiseen. Esimerkiksi vakio määrä vaikuttaisi to, yritysten toimintaan, jotka toimivat äh, kansainvälisesti ja toimivat kehitysmaissa. Sitten mitä tulee näihin muihin transaktioihin. Yrityksillä on erilaisia rakenteita ja monilla monissa jäsenvaltioissa on ala jo riittävällä tavalla säännelty kansallisessa lainsäädännössä. jäsenvaltioilla pitäisi olla vapaus vapauttaa äänestykset niissä tapauksissa, jotka koskevat jokapäiväistä toimintaa suhteellisuuden nimissä. Kaiken kaikkiaan komission ei pitäisi mennä pidemmälle kuin mitä edellytetään avoimuutta, kestävyyttä ja kilpailukykyä eurooppalaisella pörssiyhtiöllä. Kiitoksia. E. Kiitokset Koraa. Seuraavaksi sitten Kue ja Miguel Viegas. trata-se de um documento importante que, no fundo, revela. Kiitoksia. Erittäin tärkeä ehdotus, joka paljastaa kuinka markkinatalous yrittää käsitellä tällaisia ristiriitaisia etuja, koska siinä on elementtejä, jotka ovat omia intressejä vastaan. Minun mielestäni tähän liittyy tällainen periaatteellinen kysymys, nimittäin tämä ongelma näkyy myös alkuperäisessä direktiivissä. Mitä tässä ehdotuksessa esitetään? on jotakin, mitä on varsin vaikea arvioida. Tässä tavallaan tartutaan ongelmaan ihan väärästä päästä. Perusongelmana tässä on se, että jäsen osakkeenomistajilla on tarvetta saada lyhyellä aikavälillä voittoa ja tuottoa. Ja sehän on ihan toisin kuin haluamme. Me haluaisimme kestävää politiikkaa, jota yritys harjoittaa, joten meidän pitää keskittää siis huomiomme siihen, että otetaan osakkeenomistajat mukaan alueisiin, kuten avoimuuskysymyksiin. Tietenkin avoimuus on aina tervetullutta, mutta niin kuin me tämän asian näemme, jos keskitytään osakkeenomistajiin, niin siinä tavallaan valitaan väärä kohde. Meidän nähdäksemme ainoa tapa ratkaista tällainen ristiriita on yrittää löytää sellainen keino, että yritykset – tarkastelevat asioita pitkällä aikavälillä kestävämmältä pohjalta ja silloin tarvitaan mukaan ne, jotka ovat kaikkein kiinnostuneimpia lyhyen ja pitkän aikavälin kehitykseen yrityksessä. Ja koko yhteisö yrityksen ympärillä, työntekijät, toimittajat, asiakkaat, paikallisyhteisöt, kaikki vaan mukaan. Ja meidän nähdäksemme tähän suuntaan meidän pitäisi pyrkiä, jotta voitaisiin taata kestävä yrityksen johto. Sitähän me haluamme yrityksillä Ja tarkistuksemme ovat tämän mukaisia. Me haluamme demokratian ylittävän yritysten Mm, portit. Haluamme varmistaa, että on parempi yhteys yritysten ja paikallisyhteisöjen välillä, samoin työntekijöiden ja ammattiliiton välillä, koska heillä on aivan aito pyrkimys varmistamaan, että yritys on kannattavalla puolella pitkällä aikavälillä. En minä teikään arvostele tässä osakkeenomistajia, mutta heillä on omat legitiimit intressinsä. He haluavat niin kuin, siis pääasiassa voittoa. Sitten vielä palkitsemista palkoista meistä tässä nyt on mahdollisuus mennä pidemmällekin. Tässä on varsin arka ehdotus, ei ole kovinkaan johdonmukainen, jos tarkastellaan EUta ja viimeaikaisia julkaisuja. Suhde on yhdestä 86, kun ajatellaan korkeimpia ja alhaisimpia palkkoja kun ajatellaan työntekijöitä ja sitten pääjohtajia. Mielestäni tämä ei ole oikein legitiimiä, eikä se ole sosiaalisesti hyväksyttävää myöskään. Joten minun mielestäni me kyllä voisimme tässä e- edetä paremminkin. Tarvitaan jotakin mm, pääomakriteerejä, jotka olisivat poliittisia kriteerejä, mutta tässä puhutaan tavallaan perusoikeudenmukaisuudesta vaan. Kiitokset Mikael ja sitten sitten Molly Scott, viimeinen varjoesittelijä tänään. Olkaa hyvä. I'd like to start by saying that we have considerable... Kiitoksia. Meillä on paljon sympatiaa valmistelijan pyrkimyksen suhteen. Meillä on kaksi tarkistusta, joilla vahvistetaan tätä komission alkuperäistä aloitetta. Meillä on mahdollisuus löydä myönteistä lainsäädäntöä, jolla luodaan paremmat suhteet osakkeenomistajien ja yrityksen välillä. Me olemme saaneet tarkistuksia ja jäseniltä, joka osoittaa haluttomuutta, lisää avoimuutta. Jos haluamme, että, että tämä asia toimii hyvin sisämarkkinoilla, että siitä on etua osin osakkeenomistajille ja yrityksillä on tärkeää, että, että, että osakkeenomistajilla on selkeä käsitys siitä, mihin se sijoittavat. Kolme tärkeää että Ensinnäkin on lisättävää avoimuutta osakkeenomistajille. toiseksi on vähennettävä ristiriitriä välittäjien ja investoijien välillä. Ja edelleen eh, sidosryhmien ja osakkeenomistajien väliset suhteet. Tarkistus 88 edellytämme pakollista raportointia eri rahoituksesta tiedosta. Yksi yhdeksän 7198 viittaavat aikaisempaan direktiivin 2004 vuodelta koskien avoimuusvaatimuksia. Tarkistuksissa on mukana säädöksiä, joilla annetaan tietoja voitosta tietyissä maissa. Jäsenvaltioille vaaditaan täysiä tietoja näiltä kolmensilta mailta, missä on tytäryhtiöitä. Olemme vaatineet myös näistä stranded assets-asioista pakollista tiedotusta, jotta tietoja saadaan riittävästi osakkeen omistajille olisi julkaistava myös ympäristöä koskevat tiedot ja nämä stranded assets-tiedot. Where the use of fossil fuels Olemme menossa maailmaan, jossa fossiililähteiden käyttö vähenee Siksi on tärkeää tietää, missä määrin fossiilisiin varoihin nojaudutaan. Me ehdottamme, että otettaisiin käyttöön osakkeen omistajien paneeli, jonka avulla voitaisiin helpottaa vuoropuhelua rahoitusvälittäjien kanssa. Pyrimme myös laajentamaan si- sijoitusryhmien määritelmää niin, että otetaan mukaan myös muun muassa työntekijät ja, ja tahot, paikalliset tahot. Haluaisimme ottaa mukaan myös muut kuin, muun kuin toimivan johdon. On tärkeää, että ei anneta tietää henkilökohtaisille e- etujen ajamiselle. jos selkeästi luodaan erityyppiset luottamussuhteet, voidaan vähentää sakkoja johdolle. Haluaisin kiittää valmistelijaa tähän mennessä tehdystä työstä. Odotan varjoesitelyn kokousta Strasbourgissa kahden viikon päässä päästä. Silloin voimme yksityiskohtaisemmin keskustella tästä. Ja allen Schattenberichterstattern. Kiitämme sydämisesti kaikkia varjo esittelijöitä. Kello 17.00 Investointipankin pääjohtaja tulee vieraaksemme. Hän ei kuitenkaan vielä ole paikalla. Laajaan keskusteluun ei ole aikaa, mutta jos jollakulla on huomio, kysymys, äh, jotain sanottavaa, niin äh, nyt olisi puheenvuoroja jaossa, jos puheenvuoroja ei pyydetä, niin sitten äh, Ulle voi vielä käyttää loppupuheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos äh, hyvin kiinnostavasta keskustelusta ja koko joukosta ehdotuksia. Hyvä näin. Öö, me, jotka olemme istuneet esimerkiksi yritysten hallintoneuvostoissa pitkään, tiedämme, että läpinäkyvyyttä tarvitaan ja että osakkeenomistajilla on oltava vaikutusvaltaa. No minä tietenkin teen parhaani ehdottomasti, yritän löytää ratkaisuja näihin eri kysymyksiin ja ehdottomasti yritän löytää kompromisseja niin, että viime kädessä eh, sitten eh, saisimme aikaan yksimielisyyden ainakin mahdollisimman laajalti tästä ehdotuksesta. Joten eh, nyt iloitsen jo ennalta keskustelusta kanssanne ja erityisesti siitä, että etsitään ratkaisuja. Minä olen valmis kompromisseihin. Kiitos. Sydämelliset kiitokset Ulle niin kuin tuossa jo todettiin, 23.24. helmikuuta Ekon valiokunta toimittaa äänestyksen. Vastuuvaliokunta Juri äänestää puheenjohtajan mikrofoni. No nyt se toimii. Niin vastuuvaliokunta Juri valiokunta toimittaa äänestyksensä 24. maaliskuuta. Näillä minne. No niin, sihteeristä. Kyllä, kyllä. 17.00 ja investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer on. Toivotan hänet tervetulleeksi. Okay. Dank. Perfekt. Sehr perfekt. der Region hier noch Ja, das hat doch wunderbar geklappt. Okay. Danke. Danke. Äh,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 Toivotan tervetulleeksi herra Hoyerin, EIPn pääjohtajan. Meillä täällä on mukavana perinteenä käydä vuosittain keskustelua investointipankin johtajan kanssa. Tänä vuonna tämä keskustelu tulee olemaan sitäkin kiinnostavampi, kun keskustelimme ja keskustelemme investointisuunnitelmasta, jossa EIP on merkittävänä toimijana mukana. Ekon haluaa parantaa lainsäädäntöehdotusta, jonka komissio EFSistä on tehnyt ja EIPn toimet ovat aivan keskeisiä tässä. Ja tulevaisuudessa olisi hyvä Ekonissa käydä vastaavia keskusteluja erityisistä aloitteista, joissa EIP on mukana. Niin kuin tiedätte, Ekon ja talousarvion valvontavaliokunta tekevät tätä työtä yhdessä – vuoro vuosin tänä vuonna. Ekon valiokunta tekee siis oman mietintönsä meidän esittelijämme herra Urta San, joka on espanjalainen vihreiden edustaja, pitää yhteyksiä yllä Luxemburgin investointipankin pääkonttoriin. Puolitoista tuntia kuluvat seuraavalla tavoin. Ensin kuulemme herra Hoyeria, tervetuloa vielä kerran. Ja sitten, niin kuin äskenkin, varapuheenjohtaja Kataisen kanssa. Meillä on viiden minuutin kysymys-vastauspaketit. Jos aika sallii, niin lisäkysymyksillekin on siis saman viiden minuutin puitteissa vielä mahdollisuus. Mutta pitämättä puheita annan nyt puheenvuoron päättäjä Hoijerille, joka voi ensin käyttää Austut puheenvuoronsa. mukaan. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a pleasure to be back to the European Parliament and to this committee. Kiitoksia puheenjohtaja. Mukava tulla takaisin Euroopan parlamentin. Näen paljon uusia kasvoja. Mukava nähdä teitä kaikkia ja esitellä teille sitä, mitä pankki on tehnyt vuonna 2013, vaikka minulla on sellainen tuntemus, kun tässä aikaisemmin juttelin, että 2013 on hiukan rajoittunut suhteessa siihen, mitä nyt aiomme on suunnitteilla, joten käytän jonkin verran aikaa 2013, mutta ehkä puhun myös vuodesta 2015 ja jatkovuosista myös. Mutta tietysti 2013 oli erittäin tärkeä vuosi pankille ja varsin haastava vuosi myös, koska se oli ensimmäinen vuosi, kun lisättiin pääomaa pankissa, josta päätettiin 2012. Nyt vielä tiivistän siihen aikaan. Tämä oli pian sen jälkeen, kun minä tulin 2011-2012 pankkiin. Pankki oli sellaisessa tilanteessa, että se joutui menemään ennen kriisiä olevalle tasolle, mitä tuli. Silloinhan pankki käytti valtavasti resursseja, jotta voisi toimia en, ensimmäisen finanssikriisin aaltoa vastaan 2007-2008 Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen, joten resurssit olivat suurin piirtein käy, tarkoitusperässä käytössä, varsin tehokkaassa käytössä. Ja tuettiin sekä pientä että suurta teollisuutta Euroopassa, mutta tämä tarkoitti sitä, että 2013 pankista tulisi tällainen syklimyönteinen toiminnaltaan, ja olen puhunut val- valtiovarainministeriöiden kanssa ja kysyin että haluatteko todellakin, että euro pankista tulee tällainen suhdanteiden myönte, tukeva aikana, jolloin meidän pitää toimia tässä suuren rahoituskriisin toisessa vaiheessa. Eurooppa-neuvoston päätös silloin oli, että annetaan lisää pääomitusta pankeille. Teidän täytyy tietää, tai pankille, 2012 kun minä tulin pankkiin, pankilla oli tase noin 230 miljardia euroa. Ikävä kyllä jäsenvaltiot, jotka ovat perustaneet pankin Rooman sopimuksella 1958, unohtuvat maksaa pääomaa ei enempää kuin 11 miljardia euroa, joten tämän lisäksi vuosikymmenten aikana pankki oli tehnyt voittoa, mitä ei ole koskaan jaettu osakkeenomistajille. Niitä oli silloin 28 jäsenvaltiota, mutta tätä kaikkea oli kumuloitu, joten oli tällainen 11 miljardin lisäpuskuri ja vaatimuksena oli antaa 10 miljardia lisärahoitusta. Tämä rahalisäys oli tarkoitus käyttää siihen, että saataisiin aikaan lisäinvestointeja ympäri Eurooppaa kolmen vuoden aikana ja olisi noin 180 miljardia euroa. Tai sen edestä lisäinvestointia kolmessa vuodessa se, nä, se luvattiin. Tai ja odotettiin myös täällä vastaavaa. Se on sellainen lupaus, joka just aiheuttaa unettomia öitä, koska tämä on aika korkea kerroin 18. Tänään minun täytyy sanoa teille, että olen paljon rennomalla mielellä, koska me pystymme ensimmäisen kahden vuoden jälkeen toteamaan, että 2015 vuoden lopussa kolmas vuosi pääoman lisäysvaikutusten aikaa silloin varmasti olemme ylittäneet tavoitteen mitä tulee näihin lisäinvestointeihin. Tältä kannalta katsottuna tämä on toiminut hyvin. Tämä on siis nyt tilanne, joka meillä oli 2012 ja sitten 2013 ja 2000, niin 2013 vuosi tietysti oli iso haaste pankille, koska niin kuin voitte kuvitella, ei voi yksinkertaisesti sanoa, että meillä on lisää investointivolyymiä joka vuosi 20 miljardia suurin piirtein ja meillä on uutta henkilökuntaa, jota saadaan helposti markkinoilta, mutta ei tällaista porukkaa helposti markkinoilta löydy. Markkinat olivat aika tyhjinä silloin, joten meni pitkä aika siihen ennen kuin saatiin ammatillista henkilökuntaa pankkiin. Ja se on varsin ähm, keterakeinen instituutio. Antaisin hiukan esimerkkiä luvuilla. Investointi, Euroopan investointipankki on kaikkein suurin monitahoinen kehitysinvestointipankki, mitä tulee sekä lainanantoon että ottoon. Tase pankissa on kaksi kertaa Maailmanpankin tase, mutta Maailmanpankki Sillähän on, on hienosti kalibroitu kehitysprojektitoiminta. Siellä on 17 000 henkilöä työssä. Meillä on vain vähän yli 2000 henkilöä ja kuitenkin toimintaoperaatiot on paljon laajempia, joten vaikea odottaa näiltä henkilöiltä, että laajentavat bisnesvolyymiä 40 prosentilla yhdessä vuodessa. Tämä on kuitenkin toiminut ja niin kuin minä sanoin, 2000 13 vuoden lopussa me lisäsimme 72 miljoonalla uutta lainanantoa. Aina sanoisin uusille jäsenille 10 prosenttia uudesta lainoituksesta menee EUn ulkopuolisille maille. 75 prosenttia naapuruspolitiikkoihin Itäisessä Euroopassa ja Keski-Aasiassa tai Välimeren naapurustossa. 2,5 prosenttia muulle maailmalle. siis kansainvälisesti, kun puhutaan, niin sitten tavallaan voidaan käyttää. Mutta suuri osa EIPn lainanannosta tapahtuu EU-ssa tai naapurustossa, lähinaapurustossa. Sitten olen kertonut luvuista ja näistä allekirjoituksista ja maksuista, jotka loogisestikin tulevat aina vasta tietyn viipen jälkeen. 75 miljardia 2011, 2014 kaudella huipputulos. Tämä tarkoittaa, että viimeisen kolmen vuoden aikana olemme saaneet 47 miljardia lisärahoitusta perustoimintojen yli ja koska yleensä me emme tue muuta kuin yhtä kolmasosaa investointivolyymistä, niin voitte helpostikin moninkertaistaa tämän kokonaisinvestointivaikutuksella reaalitalouteen, joka on saavutettu 2014. Tietysti meillä on lisätoimintaa. En nyt raportoi tästä yksityiskohtaisesti, mutta jos kiinnostaa, voin vastata sen kysymyksiin. Tietysti PK-yrityksille menee rahoitusta Euroopan investointirahaston kautta aivan erityisesti. Se on sekä EUn komission että pankissa on tässä pääosakkeenomistaja, omissa on vähimmäisosakkeenomistaja ja sitten siellä on myös muita vähempiä osakkeenomistajia. Tämä on tilanne jälkikäteen katsottuna. Kun 2012 lisättiin pääomaa, niin, ja mitä sitten teimme silloin niin viimeisen kolmen vuoden aikana tähän vuoteen saakka, Junckerin suunnitelma se liittyy paljonkin Euroopan parlamentin vaaleihin ja haasteena Euroopan parlamentissa oli juuri valita uusi komissio ja eri ehdokkaat Euroopan komission johtajaksi esittävät erilaisia hankkeita ja ajatuksia. Ja Jean-Claude Juncker esitteli oman suunnitelmansa heinäkuussa. Ja hän halusi saada aikaan kasvu- ja työpaikkasuunnitelman Euroopalle, ja hän halusi saada aikaan suunnitelman myös innovaatioita varten Euroopassa. Tälle on perusta, älyllinen perusta, jota me autoimme hiukan muokkaamaan vuonna 2014. 2014 vuoden alussa minä pyysin talousyksiköltämme ja projektisuunnittelijoilta laatimaan analyysin investointipuutteista Euroopassa, koska me kuulemme, että jatkuvasti valitetaan siitä, että investointeja puuttuu Euroopassa, että tätä valitaan koko ajan. Ja minä sanoin, että haluaisin tuntea asian hiukan yksityiskohtaisemmin. Ja analyysi olikin aika selkeä. Se osoitti, että koska sen jälkeen, kun kriisi alkoi ja Lehman Brothers-yritys kaatui, investoinnit EU-jäsenvaltioissa keskimääräisesti olivat al, laskeneet 15-20 prosentilla. Tietysti erot, eroja on maiden välillä. On maita, jotka aivan erityisesti kärsivät kriisistä. Investointivolyymit 2000 2007-2009 ja sitten ollaan samalla tasolla vuo- ja sitten oltiin jo 60 prosenttia alle vuoden 2007 tason. Tämä on investointivaje, jos on näin suuri vaje seitsemän vuoden aikana jo, niin tämä tarkoittaa sitä, että pääoman laatu heikkenee, varantojen laatu heikkenee, jos vielä lisätään hirvittävä tilanne nuorisotyöttömyyden kohdalla. Silloin voi helpostikin tästä tulla siihen johtopäätökseen, että Eurooppa ei käytä tuotanto prosessejaan tarpeeksi ollakseen riittävän kilpailukyvyn maailmassa. Tämä on yksi syistä, minkä takia meitä huolettaa Euroopan kilpailukyky. Toinen syy on toinen puute innovaatiopuute. EU on nyt joutunut sellaiseen tilanteeseen, missä yli 15 vuoden ajan olemme jäänyt jälkeen pääkilpailijoitamme, kilpakumppanejamme Aasiassa, Koreassa, Japanissa, USAssa, Kanadassa, mitä tulee tutkimukseen, kehitykseen, sen pitäisi olla 1,5 prosenttia BKTstä. 15 vuotta vain 1,5 prosenttia vkt tutkimuksen kehitykseen. Sitten toinen syy, tämä on toinen syy laskevan kilpailukykyyn. Kun minulta, kun herra Juncker pyy, kysyi minulta, mitä voisimme tehdä, jotta voisimme hiukan saada lihaa luiden päälle Euroopan taloudessa, miten voisimme tehostaa kasvu, kasvua ja työpaikkojen luomista. Me sanoimme, että no, me uskomme, että meidän täytyy palata korkeampaan innovoimaan, innovoimaan toimintaan sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla, että ja sitten pitää tehostaa investointeja ja elvyttää niitä Euroopassa. Kun keskusteltiin sitten Ecofinissa silloin, kun ministerit sanoivat, että monet heistä, että ei ole mitään hankkeita yksinkertaisesti. Jos ei ole hankkeita, ei voi rahoittaa niitä tietenkään. Joten me sanomme, miksi on tällainen investointipuute ja kaikki kuitenkin osoittaa, että meillä on investointivaje myös julkisella sektorilla. Miksi sitä ei ole täytetty yksityisillä ja julkisilla sijoittajilla? Analyysi oli seuraava, tai siinä oli, oli varsin monipuolinen, puuttuu luottamusta, erittäin vaikea budjettitilanne jäsenvaltiossa ja koko EU:ssa oli suhteellisen korkea riskinotto tarve, mitä tuli teknisesti kiinnostaviin projekteihin. Oli siis joukko erilaisia syitä, miksi investointi- ja innovaatiovaje jäivät täyttymättä, vaikka likviditeetti oli kuitenkin hyvinkin saatavilla. Tässä on iso ero tämän hetken ja kolme vuotta jälkeen tilanteen kanssa pääomalisäyksen jälkeen. Alun perin siis pääoma ei ollut likviditeettä, mutta nyt on. Ja kun me toisin kuin EKP, meillä on tällainen aito tehtävä todellakin vaikuttaa reaalitalouteen – me esitimme kysymyksen itseltämme, mitä pitäisi tehdä, että voidaan kanavoida näitä runsaita varoja tuottavaan investointiin reaalitaloudessa. Ja huomasimme, tutkimme eri tavoin, miten tässä voitaisiin onnistua, enkä aloita Junckerin suunnitelmasta, koska Junckerin suunnitelmassa on kaksi ehtoa, jotka pitää täyttyä. Junckerin suunnitelma onnistuu vain, jos A, käytämme paremmin EUn budjetti voimavaroja ja B, jos houkuttelemme enemmän yksityistä rahaa ja C, me, me kaikki mukaan lukien meidän pankkimme vähennämme byrokratiaa. Me olemme aloittaneet tämän prosessin ja totesimme, että ok, me ehdotamme sitten teille, parlamentille, että me varaamme 12, 16, 16 miljardia Euroopan unionin talousarviosta, joka olisi päätynyt tukiin tai apurauhoihin, käytännössä sinne taku, takuisiin, takeisiin ja lainoihin. EU-pankki antaa sitten vielä lisä, lisää 5 miljardia ja sitten 20 miljardia, jota käytetään, käytetään vara, taka, takauspohjana lainoille. Näin sanoo valtava kerrannaisvaikutus, ei 220 niin kuin pääomalisäyksen yhteydessä, mutta tämä vaikutus oli 15 ja uskomme, että Tämä on jär- kohtuullista ja vastuullista toimintaa. Tämä ei ole mitään ydinfysiikkaa, mutta näin me toimimme ihan päivittäin. Jos katsotte vaikka riskinjakoa rahoitusvälineissä, näin toimimme. Olemme tehneet jo vuosien ajan. Kanavoimme tutkimusvaroja lainoihin ja takuisiin sen sijaan, että annettaisiin suoria avustussummia. Tämä on pääratio ajattelu Junckerin suunnitelman takana nyt. ECOFIN, sen kun ECOFIN on tästä sopinut päässä, yritämme sitten äh, tehdä näitä, tätä yksityiskohtaista työtä Junckerin suunnitelman kohdalla. Ongelmana vain on se, että tämä suunnitelma ei ole vielä valmis. Strategisten investointien rahasto vieläkin on vasta tekeillään, joten en voi vielä antaa teille koko kuvaa tilanteesta, ja teidän pitää itsekin tätä asiaa työstää tulevina kuukausina pääperiaatteet ovat seuraavat. Rahasto on sellainen rakenne, joka kuuluu EUn pankkiin. Se ei ole mikään lisä EU-toimielin. Monille tämä oli yksi ehto. He eivät halunneet uutta instituutiota komission alaisuuteen, vaan jotakin, joka liittyisi olemassa olevaan tahoon. Siksi valittiin EUn pankki. And organize and manage that fund or that... Joten me hallinnoimme tätä rahastoa Ei yhteydessä. Ja nyt tietysti meillä on aivan erityinen tilanne, joka on todella teidän kannaltanne relevantti, koska me käytämme EUn budjettivaroja, jos te tähän suostutte, takeita varten, taku, takuita varten. Jonkun siis pitää tarkistaa, sopiiko sopivatko lainat yhteen, joita me myönnämme ulos, sopiiko se yhteen niiden kriteerien kanssa, jotka on tehty valintakelpois kansallisista budjettitakeista. Ja koska Euroopan komissio on vastuussa teidän suuntaanne, mitä EU-varalle tapahtuu, on aivan selvää silloin, että investointikomitea, joka tullaan perustamaan, sen pitää tarkistaa, sopivatko kriteerit ja budjettitakkuut yhteen. Niin tässä tarvitaan ihmisiä, jotka saa, jo, joihin komissio luottaa. Ajatuksena on poistaa poliittinen puoli tästä prosessista ja todeta, että Täällä on todellisia asiantuntijoita investointikomitean sen sijaan, että tästä tuli jonkinlainen poliittinen elin. Ja tämähän kuuluu pääsessä komission alaan. Varmasti komission kanssa saadaan aikaan sopimus siitä, että saamme henkilöitä, joihin me luotamme ja joilla uskomme olevan tarvittavaa asiantuntemusta kyseisessä komiteassa. Tätä kaikkea johtaa eh, ohjauskomitea, joka opastaa siinä, miten komitea tarttuu riskihaasteisiin. Sitten kun nämä projektit on hyväksytty investointikomiteassa, nämä, siellä on näitä teknokraattisia asiantuntijoita siis, silloin se pitää alistaa jatkossa hallintoelimille pankissa, koska kaikki, mikä tulee EIPn taseeseen, siitä pitää kantaa myös vastuu pankin hallituselimissä, hallituksessa ja valtuustossa. Heillä on lopullinen sanon sanottavana tällainen hallintorakenne siellä on. Jotta tämä kaikki toimii, komissio ja pankki yhdessä nimittävät pääjohtajan ja apulaispääjohtajan, jotka johtavat tätä prosessia pankin rakenteiden sisällä. osallistumiskysymys, missä määrin muut voivat osallistua rahastoon. Se on relevantti kysymys. Olen varma, että varapuheenjohtaja Katainen tästä teille puhuikin yksityiskohtaisemmin kuin minä kykenen, mutta tietenkin on tällainen kehotus jäsenvaltioille, no, kansallisille kehityspankeille osallistua tähän prosessiin. Samoin yksityinen sektori voi osallistua. On kolme tasoa, joilla tällaista osallistumista voi tapahtua rahoituksen lisäystä rahastoon, tai pankkiin tai tehostetaan pankin osuutta EIPn pääomalla tai kolmanneksi voidaan toimia projektitasolla, jolla tarjotaan yhteisrahoitusta kansallisten kehitystahojen tai pankkien tai yksityisen sektorin kanssa. Ja tämä on perusideana yleensäkin EIP-hankkeissa. Minun käsitykseni, kun olen keskustellut kehityspankkien kanssa, hallitusten kanssa, aivan erityisesti myös yksityisten investoijien kanssa, on se, että tällainen yhteistyö todennäköisesti tapahtuu projektitasolla eikä metastrukturakenteessa, koska yksityinen sijoittaja epäröi laittaa rahansa sellaiseen, mitä hän ehkä pitää tällaisena mustana aukkona, etkä investoi johonkin konkreettiseen hankkeeseen, missä hän voi itse vaikuttaa asioihin ja saada tuntemuksen siitä, onko tämä vahva, tukeva hanke vai ei. Hyvät naiset ja herrat, tämä on tilanne EFSin kohdalla. Näin voidaan rahoittaa lisää investointeja. Tähän liittyy vielä kaksi lisätekijää, jotka ovat avainasemassa siinä, missä määrin tämä kaikki onnistuu. Ensinnäkin PK-yritykset. Nykyään ne aivan erityisesti hyötyvät EIPn rahoituksesta. 24 miljardia lainaa menee suurin piirtein äh, suurelle määrälle PK-yrityksiä. Tarkat luvut saatte viime vuodelta ihan tulevina päivinä, mutta Tämä on suurin piirtein se koko 23 miljardia, se on aikamoinen laja rahaa. Ja me aiomme vielä tehostaa tätä rahan käyttöä, joka on saatavilla pk yrityksille erityisesti investointirahaston kautta. Ja rahaa tulee myös Junckerin suunnitelmasta. Sitten toinen asia, joka tämän rahaston lisäksi vielä ja PK-toiminnan lisäksi on neuvoantava rooli. Tästä puhun ihan lopuksi Neuvoantavat palvelut ovat yhä tärkeämpiä, kun ajatellaan hankkeiden onnistumista. Olemme tehneet tällaisen kokemuksen asiasta, kun noin kymmenen vuotta sitten valitettiin kovasti sitä, että uusissa EU-jäsenvaltioissa oli ongelmia siinä, missä määrin, miten ne käyttävät rakennerahastojen varoja. Käyttöaste oli todella epätoivoisen alhaisella tasolla monissa maissa. Siksi oli selvää, että nämä maat sitten totesivatkin, että kyllä me tarvitsemme teidän rahoitustamme, mutta tarvitsemme, tarvitsemme myös teknistä ja rahoitusneuvontaa myös kun kehitetään projekteja ja erilaisia tuotteita maissamme, joten neuvoantava yksikkö perustettiin, oli tämä EPEX-keskus, neuvoantava keskus yksityisen julkisen sektorin kumppanuuksille ja sitten sellainen instituutio, jossa EIT ja komissio tekevät yhteistyötä neuvo, neuvoantopalveluissa, kun kehitetään projekteja rakennerahastojen kohdalla Itäisessä Euroopassa Eurooppa-neuvosto kesäkuussa silloin keskustelin valtioiden päämiesten kanssa ja sanoin, että nyt teidän voi tehdä eroa uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Niin, niin sanotut uudet jäsenet eivät ole enää niin uusia. Jotkut vanhat jäsenvaltiot, on, niiden kohdalla on monia alueita tai hankkeita, jotka kipeästi tarvitsevat jonkinlaista neuvonantoa, joten yksi Junckerin suunnitelman piirteistä on myös siinä, että voitetaan tämä jakolinja uuden, vanhan, etelän, pohjoisen ja niin edelleen välillä, mitä tulee näihin neuvoantaviin palveluihin, ovat sitten teknisiä tai rahoituksellisia. Toivottavasti en nyt puhunut liian pitkään, mutta minne tahansa menenkin, ollaan hiukan epävarmalla pohjalla, mitä tulee Junckerin suunnitelmaan, koska puuttuu vaan tietoa siitä, eikä ymmärretä ajattelua sen takana ja yritin nyt kertoa omasta käsityksestäni suhteessa Junckerin suunnitelmaan tähän asti. Kiitos.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 sydämelliset kiitokset ja pahoittelen sitä, että tässä oli hiukan levotonta tuolileikkiä hetken. Näette, että tällainen suuri koalitio toimii täälläkin. Peter Simon johti puhetta ensimmäiset pari tuntia ja nyt olen vuorossa minä. Me toimimme todella niin kuin yleensä viisi minuuttia, kysymys plus vastaus. Se, joka kysyy viisi minuuttia, ei saa vastausta. Tässä itse asiassa aika onkin jo hieman kortilla joten tämä muistutus kaikille, mutta joka tapauksessa teidän alustuksen oli aivan erinomainen. EPP, niiden maa, olkaa hyvä. Mr. President here. Kiitoksia ja tervetuloa tänne, hyvä pääjohtaja. Jatkan samaa keskustelulogiikkaa kuin Kataisen kanssa koskien EFSin yksityiskohtia. Minun mielestäni tämä on hyvä liike Tällä voidaan antaa mallia siitä, kuinka hallituksia voidaan vastuuttaa käytön, rahan käytöstä ja budjetin käytöstä. Se on hyvin tärkeää, koska tämä on tällainen pilattiprojekti. Sen pitäisi olla siis menestykä, menestyksellinen, että olette varmasti siitä vastuussa. Haluaisin kysyä jossain määrin teknisiä yksityiskohtia. Ensinnäkin hankevalinnasta, kuten sanoitte, nämä ho- hankkeet valitaan teknokraattiryhmässä. Arvostan syvästi sitä, että pyr- ehdotettu että pyritään toimimaan ikään kuin yritys, yksityismaailman säännöllä, niin ettei niinkään huomioida poliittisia kantoja. Tässähän tavoitteena ei ole maksimoida rahoitusta, vaan, vaan hankkeiden vaikutusta kokonaisuudessaan. Me emme siis katso ainoastaan rahastolla rahoitettavia komponentteja, vaan loppullisia tuloksia. Ja tässä yksityisen sektorin rooli ei ole sama. Mehän haluamme varmistaa sen, että hankkeet, jotka saavat tukea rahastosta, ovat sellaisia, jotka muuten eivät toteutuisi. Pohdin nyt sitä, missä määrin aiotte varmistaa sen, että investointikomitea ottaa tämän huomioon niin, että ei ainoastaan pyritä maksimoimaan – myönteisiä vaikutuksia. Kuinka päästään tasapainoon kustannusten, riskien ja voittojen välillä niin, että saavutetaan maksimaalinen lisäarvo Euroopan taloudelle. Sitten vielä teknisempi kysymys koskee sitä, että teemme työtä nyt tässä suurella vivutuksella. Se tarkoittaa, että meillä ei ole paljon rahaa. Saman aikaan haluamme maksimoida riskin eh, vastaanottokapasiteetin muusta tapauksessa lisäarvoa ei saada aikaan. Meillä on vain pieniä määriä rahaa käytettävissä, joten kustannukset ovat tärkeitä. Tietenkin meillä on hyvin sofistikoituneet investointirahat eh, ja kustannukset ovat usein korkeita, eh, hankkeet ovat kalliita. Nyt pohdin tätä rahaston kustannusrakennetta, kuinka se laaditaan, miten hallinnointi hoidetaan, kuinka hallinnolliset kulut katetaan niin, että varmistetaan, että meillä on riittävästi varoja e in äh, rahoituskapasiteetti varten. Vielen Dank. Äh, das ist eine, eine Reihe sehr, sehr Kiitos paljon. Tässä paljon joukko hyvin äh, jännittäviä kysymyksiä. En oikein pysty niihin kaikkiin vielä vastaamaan. Nimittäin tiettyjen kysymysten osalta kuumat neuvottelut ovat käynnissä. Mitä tulee EIPn ja komission väliseen suhteeseen, niin kesällä solmimme sopimuksen, FAFA-sopimuksen, jossa puututaan myös pankin palvelumaksuihin komission taholta. Kovat neuvottelut käytiin, neuvottelut kestivät vuosien ajan ja heinäkuussa 2014 mm, nämä neuvottelut saatettiin päätökseen ja komissiolla on nyt tarkoituksena käyttää tätä sopimusta EFSiin ja koko Junckerin pakettiin myös. Eli nämä maksut ovat vielä kiistan alaisia ja tästä kyllä kädenvääntöä vielä käydään. Ei voi kuvitella, että nämä palvelut ovat jotenkin ilmaisia sitten nämä komiteat. No komiteat äh, saavat äh, tosiaan, äh, komitea saa ehdotuksen ja sen täytyy pohtia, että toteutuvatko EU-vakuuksien tai takeiden määräykset. Ja kun me olemme sitten keskustelleet pankkien ja hallitusten kanssa vaikkapa energiapolitiikasta, uusiutuvista energialähteistä, ilmastopolitiikasta, niin tämä täytyy sitten ottaa pankin päätöksentekoprosessissa huomioon. Ja siksi tärkeää onkin se, mitä tulee pankin äh, taseesta, niin se päätetään pankin äh, johtoryhmissä. Lopuksi ei ole investointirahaston tehtävä tai EU-pankin rahasto tukea ja rahoittaa hankkeita, jotka voisivat saada rahoitusta muualta. Eli eurooppalaista lisäarvoa on oltava niin, että julkinen pankki tulee mukaan. Muuten yksityinen hoitakoon kaiken lopun. Kiitos. Kiitoksia sitten ST-ryhmä Pete Simon. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni on myös tekninen luonteeltaan ja olen tietoinen siitä, että mitä tulee pankkinne konkreettiseen toimiin ja, ja ylipäätään näihin toimiin, niin näissä on koko joukko eri tahoja, jotka on otettava huomioon, mutta haluaisinkin kuulla ehkä teidän mielipiteenne. Tällä ryhmä teknokraatteja keskustelee. Teknokraattia tarkoitan nyt myönteisessä mielessä. Ryhmä teknokraatteja keskustelee hankkeiden valinnasta. Miten varmistetaan se, että että valitut hankkeet ovat Euroopan unionin talousarvion painopisteiden mukaisia. Onhan tehty poliittisia päätöksiä EU talousarviossa esimerkiksi aluekehitys saa näin paljon verrattuna tutkimuspolitiikkaan ja se näin paljon verrattuna muihin politiikan aloihin. Miten huolehditaan siitä, että nämä suuret investointipaketit kunnioittavat painopisteiden asettelussa Euroopan unionin äh, politiikassa valitsemia painopistealueita. Toinen kysymys. 15 äh, vuotta toimin aktiivisesti rakennerahastotyössä eri tasoilla ja tunnen aika monet äh, ongelmista. Tiedän, kun kentällä joku esittelee hankkeen, toinen hyväksyy sen. Tiedän, että PK-yritykset kokevat kovasti paljon byrokratiaa. Toisaalta me sitten Euroopan parlamentissa pyrimme puremaan tätä byrokratiaa, mutta aluevaliokunnassa samalla pyrimme huolehtimaan siitä, että rahat käytettäisiin ne oikeaan osoitteeseen ja kritisoimme myös komissiota vääränlaisista painotuksista rahan käytössä. Ja nyt varmaan nämä investointien osalta aivan sama keskustelu käynnistyy. Miten varmistetaan se, että pk-yrityksille ei synny liikaa byrokratiaa, mutta miten huolehditaan samalla siitä, ehkäpä reiki pääosaston ja muiden avustuksella. Te voitte huolehtia siitä, että varat käytetään todella optimaalisesti ja niin, että väärinkäytöksiä pääsisi syntymään mahdollisimman vähän. Viimeinen kysymykseni. Ähm, kokemukseni Saksan äh, ähm, taloudellisesti vahvalta alueelta osoittaa, että pankit erityisesti kun kyse on innovatiivisista pienistä startup-yrityksistä, niin pankit eivät oikein uskalla rahoittaa niitä. Niiden on vaikea löytää sijoittajia ja vaikea selittää, että miten saadaan huolehdittua siitä, että nämä pienet hankkeet, PK-hankkeet, innovatiiviset hankkeet, myös startup-hankkeet pääsevät investointeihin käsiksi. Ja pari minuuttia vielä jäljellä. No kyllä näitä painopistealueita on tarkasteltava tässä, kun katsotaan näitä suuria blokkeja, pk-yritysten rahoitus viime vuonna 23 miljardia, noin 70 miljardista eurosta, sitten ilmasto, energiatehokkuus, strategiset infrastruktuurit ja innovaatiot. Nämä ovat niitä aloja, joilla toimimme miljardi enemmän tai miljardi vähemmän voi tapahtua siirtoja, mutta nämä ovat kuitenkin ne suuret alueet. Ja kun katsotaan EUn budjettitakeita, niin teidän tietenkin tulee tarkastella sitä, että Euroopan parlamentin painopistealueita kunnioitetaan. Mehän olemme tietenkin tilivelvollisia teille, tilintarkastustuomioistuimelle ja myös neuvostolle. Eh, huolehdimme tästä ehdottomasti, kun ajatellaan klassisia hankkeita, jotka edelleen ovat 75 prosenttia volyymistamme, niin eh, emme ole koskaan nyt ihan joutuneet eh, jalkapuuhun, mutta olemme todella pyrkineet huolehtimaan siitä ja jatkamme tulevaisuudessa samoilla linjoilla hoidamme asiat niin, että Euroopan parlamentin tahtoa kunnioitetaan ei voi olla niin, että budjetti toimivalta, joka kuuluu parlamentille, siirtyisi sieltä johonkin tyhjiöön. Tämä asia on minulle erittäin, erittäin tärkeä. Byrokratian purkaminen, olen täysin samaa mieltä kanssanne. Mehän emme ole suoraan yhteydessä loppuasiakkaaseen, vaan aina mukana on välikäsiä mutta pyrimme kuitenkin byrokratian pitämään aisoissa. Te viimeisessä ne viittasitte äärimmäisen keskeiseen asiaan, nimittäin kun ajatellaan pankkien sääntelyä, niin meillä on raportointivelvollisuus ja sääntöjen suhteen valvontaa niin, että tällaiset ähm, pienet yrityslainat ovat tulleet vähemmän kiinnostavaksi ehkä pankeille, kun niihin liittyy niin paljon työtä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että myös ne pienet käsityöläiset jatkossakin saavat äh, lainoja tarvitessaan. 80 prosenttia yritysten rahoituksesta tulee EU-ssa pankeilta. Tämä on epäterve tilanne, ei ollenkaan hyvä. Yhdysvalloissa 3 neljäsosaa tai 70 äh, prosenttia tulee pääomamarkkinoilta. Ja Kyllä tämä suuntaa antavaa onkin, että Euroopan investointirahasto yhteisön tuotteena, komission sekä investointipankin yhteistuotteena on suurin rahoittaja koko maailmassa nykyään, koska meillä on Euroopassa niin vähän mahdollisuuksia rahoittaa pieniä yrityksiä suoraan. Olen pahoillani, joudun nyt kyllä puuttumaan tähän. Seuraavaksi Case Finburn CRstä, olkaa hyvä. Mr. Hoyer, for, your comment. Kiitoksia herra Hoyer näistä kommenteista. Kuten muutkin kollegat, haluaisin keskittyä tähän ESFI-rahastoon, joka ei tietenkään tyhjästä tullut viime maanantaina. Parlamentti antoi luvan hankeobligaatioille, jotka aloitettiin. Monet ajattelivat, että tämä olisikin esimakua tälle laajemmalle rahastolle osa neuvotteluja, jotka mahdollistavat nämä hanket, obligaatiot, koska todella näitä pilottihankkeita. Meidän on arvioitava, kuinka hyvin niissä onnistuttiin, niin meidän on sitten tarkastettava, millaisia tuloksia pilottiohjelmasta saatiin ennen kuin aloitamme tämän valtavan 315 miljardin rahaston vipurahaston heinäkuussa 2011 sisämarkkina-asiakirjassa neuvosto suositteli, että rahoitusvälineitä on viipuun vaikutusten osalta verrattuna olemassa oleviin väleihin ja huomioiden myös yksityiset tahot kolmannessa liitteessä obligaation osalta annamme laajan luettelon siitä, mitä asioita olisi riippumattomalla tavalla arvioitava ennen vuotta 2015, kun todettiin, että on katsottava, millaista lisäarvoa tästä tulee verrattuna moniin muihin välineisiin ja pitkäaikaisiin velkavälineisiin ja riskeihin, jotka tähän liittyvät ja kuinka voidaan myös saada aikaan korjausvälineitä, että välistetään vääristymät hankkeiden rahoituksen elinkelpoisuus on arvioitava sekä laajemmat markkinavaikutukset ja luottoihin liittyvät vaikutukset ja kustannuksien osalta myös vaihtoehtoiset kustannukset pankkilainan lainanannosta. Meillä on, oli hyvin laaja luettelo koskien näitä hankeobligaatioita. Uskon, että tämän tapaista arviointia on menossa, mutta voisitteko te kertoa tästä lisää niin, että voisimme olla vakuuttuneita siitä, että tämä toimii ja näin voisimme lähteä tähän valtavan hankkeeseen tällä nyt. Voisitteko antaa yksityiskohtia siitä, koska saisimme yksityiskohtaisen kertomuksen asiasta. Toivottavasti se tulee ennen kuin aloitamme, tai saamme valmiiksi trilogiettyä, koskien tätä rahastoa kesäkuussa on tärkeää, että pilottihanke arvioidaan ennen kuin aloitetaan tämä varsinainen projekti. Don't have the exact calendar for the uh, evaluation. Onko se vaikea asia, koska minulla on tarkkaa kalenteria, miten arvioida tätä joukko, äh, hanke, joukkolainahanketta. Enkä tiedä, mikä teidän lopullinen päätöksenne Junckerin suuntaista on, mutta ymmärrän kyllä odotuksen ja toivon, että komissiosta jatkossa tulee olemaan valmis ajoissa. Kuitenkin haluaisin varoittaa sellaisesta, että Junckerin suunnitelma pannaan puhtaasti pilottijoukkolaina aloitteessa on tietysti yksi mielenkiintoinenkin väline. Näin voidaan ehkä päästä eteenpäin Junckerin suunnitelmassa, mutta se ei suinkaan ole ainoa väline, on muunkin tyyppistä uutta älykästä tuotteistoa markkinoilla. Ja ne liittyvät myös Junckerin suunnitelmaan, mutta minulla on sellainen tuntemus jouk- äh, hankejoukkolainoista tähän asti, että raportti, joka tulee tästä arvioinnista, niin se ei ole täysin kielteinen, lievästi sanottuna, koska et, in, korko, tai se, investoijat ovat jatkuva, jatkuvasti tulleet kiinnostuneimmaksi jo, ö, hankejoukkolainoista, joten markkinatoiminta on ollut onnistunutta niissäkin tapauksissa, joissa valitettavasti kyllä hankkeita on jouduttu keskeyttämään, kuten Castor Espanjassa. Se oli todella tragedia, mutta ennen kuin spekuloin mitään tämän asian tiimoilta ja arvioin, mitä on tulossa touko-kesäkuussa, mutta hän on itsekin vähän varmempi ennen kuin alan spekuloida mitään. Olen kuitenkin varovaisen toiveikas sen suhteen, että loppujen lopuksi lopputulos tulee olemaan myönteinen ja me saamme selkeämmän aikataulun, jonka voi mestellä teille jatkossa. Nyt minulla ei ole vielä mitään aikataulua. Vielen Dank für die liberale Fraktion. Kiitoksia. Sitten Irsek eh, liberaaliryhmä, eh, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Well, President... Kiitoksia puheenjohtaja. Päihtäjällä minulla oli ilo kuulla, että edelleen käsittelette PK-yrityksiä prioriteettinanne. Onko teidän näkökulmastanne mitään kielteisiä näkökohtia, jotka vaikuttavat pk-yritysten lainansaantoon. Ja miten tähän lainansaantiin tulevissa ohjelmissa voidaan puuttua ja kuinka niihin voidaan puuttua Junckerin suunnitelmassa. Edelleen voisitteko selvittää, millaisena näette synergian olemassa olevan ohjelman ja Junckerin suunnitelman välille, kun ajatellaan pk-yrityksille lainaamista. Kiitoksia. Access to finance for SMEs is a huge problem in the European Union. PK-yritysten lainansaanto on suuri ongelma Euroopan unionissa, eikä ainoastaan niissä maissa, joissa voisimme olettaa. On aivan selvää, että ne maat, joissa on kriisi vahvimmillaan, niin, niin siellä ongelmat ovat suurempia ja pk-yrityksillä pankkirahoitusta pk eivät saa. Mutta tämä pätee myös hyvin menestyksikkäisiin maihin, joissa on suuria kasvuprosentteja. Pankkilainan saaminen pk-yrityksillä on vaikeus jopa Hollannissa ja Ruotsissa. Tähän asiaan on pureuduttava myös tulevaisuudessa ja monipuolistettava tuotepohjaa. Tietenkin täällä löytyy oikeutus. Minähän aina tarvitsen oikeutuksen, jotta julkinen pankki voisi tilanteeseen puuttua, koska on aivan selvää, että monille kaupallisille pankeille eh, on tullut liian kalliiksi ja raskaaksi hoitaa tämä työ. Tästä syystä pyrimme siihen, että rohkaisemme julkisia kansallisia alueellisia pankkeja ja yksityisiä pankkeja lisäämään pk-yritysten lainoitusta tarjoamalla tuotteita, jotka ovat eh, niille helpompia mutta tämä on edelleen ongelma. Edelleen se, mitä Euroopassa olisi nopeasti kehitettävä, koskee yksityisen pääoman kulttuuria ja suoran, suoran, suoraan osallistumista näihin yrityksiin. Junckerin suunnitelmassa ehdotetaan todellakin tätä investointirahastoa viime vuotinen pääoma lisäys suoran pk-yritysten hy- hyväksi. Sitten tästä synergiasta koskien näitä kahta haaraa, teidän ja meidän business ajatellen. Tämä on aika monimutkainen juttu, koska Junckerin suunnitelman perusajatus on se, että voisimme mm, mahdollistaa pienet ja suuret investoinnit pienille ja suurille yrityksille, joissa riskiprofiili huomioiden nämä mm, hankkeet eivät muussa tapauksessa toteutuisi. Tämä on tämä kriteerimme. Meidän on vältettävä sellaista ajatusta, että kaikki tulevien vuosien investoinnit tulisivat Junckerin suunnitelmasta. Tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan suurin osa investoinnista tulee perinteistä pankkilainaamisesta. Kiitoksia sitten kuoryhmä Matt Kasi, olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Hoyer. Ensinnäkin kysymys liittyen Junckerin suunnitelmaan. Tiedän, että korostitte kyllä, kun sanoitte, että hankkeet, joita valitaan, olisivat tavallaan ero, erossa politiikasta ja näin varmistettaisiin projektien kestävyys ja kannattavuus. Tässä on tärkeä huolenaihe. Minkälaisia mekanismeja näette tarvittavan, jotta varmistetaan se, että ei käy niin, että ne alueet, joilla alueet, valtiot tarvitsevat vähiten investointia, niin sitten rahat menevätkin kuitenkin sinne, siis sellaiset alueet, jotka ovat kärsineet kriisistä. Pitää varmistaa, että nämä juuri saavat rahoitusta tästä paketista. On keskusteltu Irlannissa jo pari vuotta jo akateemisella tasolla siitä, missä määrin EIP-rahoitus on mahdollista ja miten se, juuri ne maat, jotka ovat kärsineet kriisistä, ovat hyötyneet tästä. Ja ehkä pitäisi tarkoittaa sellainen mekanismi, jossa olisi vaikka sellainen suhde, että 75-25 suhteena EIP ottaisi isomman osuuden tästä. Se olisi mekanismi jälleen stimuloida investointeja juuri niissä valtioissa, joissa, joissa tätä kipeimmin tarvitaan. Onko teillä näkemystä tästä? Sitten vielä lopuksi palaisin investointiohjelmaan, jonka komissio on esittänyt. Onko EIPllä mitään suunnitelmia toteuttaa jälleen sellaisia mekanismeja, joilla varmistettaisiin, että investoijat, jotka tällä hetkellä ehkä toimivat veroparatiisissa, eivät voi käyttää tätä rahastoa hyväkseen välttääkseen veronmaksua. Thank you, President. Kiitoksia. Pääjohtaja, olkaa hyvä. For us, because we are under close... kysymys oli meille varsin relevantti, koska me pyrimme tarkistamaan, että noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä tällä saralla. Siksi minun täytyykin sanoa, että me tarkistamme hankkeen kaikkea, mitä tulee siihen, että maassa käyttäisiin veroparatiiseja hyväksi. Tarkistamme nämä asiat. Tämä tuottaa paljon työtä ja siitä on aika uskottomat seuraamukset. Tämä on todellinen mainen riski pankille, jos me jäämme kiinni tällaisessa rahanpesusta tai veronkierrusta, silloin olemme menettäneet todella paljon ja me emme halua olla mukana tällaisessa ollenkaan. Tämä on todella tärkeä asia meille. En voi koskaan sulkea pois sitä, etteikö virheitä tapahtuisi, mutta mitä tulee sääntöjen mukaisuuteen, yritämme kyllä olla niin eturintamassa kuin vaan mahdollista ja noudattaa niitä sääntöjä. Sitten mitä tulee PK-rahoitukseen, maissa, jotka aivan erityisesti ovat kärsineet rahoituskriisistä. Minä muistan oikein hyvin keskustelun, joka, jota kävin Ecofinissa valtiovarainministeriöiden kanssa, koska minun täytyy selittää heille, että jos he haluavat kulkea pankin pääomalisäyksen suuntaan tarvitaan yksimielisyys ja jokaisen pitää vaikuttaa tähän pääoman määrän lisäämiseen oman osuutensa mukaisesti pankissa. Ja siksi oli isoja maita sitten, jotka sanovat, no meidän täytyy maksaa 1,7 miljardia tähän. Voinko odottaa sitten, tai voimmeko odottaa, että saan eh, tällaisen suosiollisen kohtelun tai ainakin tämän summan takaisin plus kerrannaisvaikutukset. Ja no ei, totta tosiaan. Tällaista ajattelua harjoitetaan, kun halutaan rahalle vastineen. Näin, tästähän päästiin jo eroon jo kymmeniä vuosia sitten ja vieläkin kamppailen tällaisen kanssa. Tämä ei voi olla pelin henki. Tietysti jokainen, joka osallistuu tähän suureen operaatioon, voi odottaa saavansa enemmän EIPn toiminnasta niin, että jo, jokainen jäsenvaltio on osakkeenomistajana, mutta, mutta se ei voi olla suhteellista. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää keskittää varat niihin alueisiin, joilla sitä erityisesti tarvitaan alueellisesti, koska joillakin valtioilla on aivan erityisiä vaikeuksia kriisin takia, tai sitten alakohtaisesti, koska jotkut sektorit ovat kärsineet aivan erityisesti kriisistä, ja ne tarvitsevat EUn solidaarisuutta. Ja tämän takia meillä on erittäin epätasapainoinen lainananto ja lain, lainoitus selkeästi keskittyy maihin, joilla on erityisiä tarpeita, joten ei olekaan mikään ihme, että maa, jonka jossa uskon, että on kaikkein norkein investointiosuus EIPstä, on Kypros tällä hetkellä. Ei ole kysymystäkään siitä, että nämä kaksi maata, joilla on suurin kokonaisrahoituslainan määrä pankista, ovat Espanja ja Italia. Se on ihan normaalia toimintaa pankissa ja me tarkastelemme juuri näitä kysymyksiä. Sitten toisaalta on ihan selvää sekin, että emme, meitä ei pelkästään pyydetä lainaamaan myös vahvemmille, ns. vahvemmille vastuulle valtioille, mutta se on myös osa rahoitusstrategiaamme, koska meidän täytyy saada investointeimme luottamus koko maailmassa josta 15 prosenttia on muualta kuin Euroopassa, että saadaan, voidaan antaa 70-80 miljardia joukkolainoja liikkeelle. Että he tarkastelevat meidän salkkujamme ja on hyvä, että ole lainoja vain niihin maihin, jotka ovat tällä hetkellä paineen alla. Tässä tarvitaan tasapainottamista ja olemme mielestäni onnistuneet tässä varsin hyvin. Ei mitään suhteellista mm, lainoitusta eikä vastata rahalle välttämättä, mutta silloin kun mahdollista, niin pyritään keskittämään toiminta niihin, jotka tarvitsevat eniten apua. Ja tämä on ollutkin Irlannissa esimerkiksi valtava onnistumuskertomus, menestyskertomus. Irlantilaiset itse tietysti ratkaisevat ongelmansa, mutta uskon, että EU ja EIP ovat olleet hyvänä apuna. Kiitos. Muistutan vielä, että tässä oli ne viiden minuutin paketit kullakin. Nyt esittelijämme Ernesto Urta sun vihreistä. Hän on siis EIP-esittelijämme, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia herra Höijer. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä ja yksikköjenne tästä erittäin hyvistä yhteistyötä, jota meillä on ollut viime viikkoina, kun olemme laatineet vuosikertomusta. Minulla on kolme konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, ryhmääni huolestuttavat tietyt hankkeet, jotka ovat jäsenvaltioiden toivomuslistalla Juncker-suunnitelman varten. Tiedän, että tämä jo mainitsitte, mutta jotkut näistä hyvin selkeästi eivät sovi yhteen EU-politiikan kanssa, eivätkä myöskään uuteen energiapolitiikkaan. Me haluaisin tietää vähän enemmän tästä, kuinka aiotte käsitellä nämä pyynnöt mikä tulee olemaan pankin asenne niiden suhteen. Sitten toinen kysymykseni koskee vipukerrointa. Kun vuonna 2010 pääoma lisättiin, niin silloin vipukerroin oli 18, korjatkaa jos olen väärässä. Vuosikortomuksesta emme nä, löytäneet mitään arviointia tästä. Voisitteko antaa hieman selityksiä, onko teillä empiiristä näyttöä siitä, että tällainen, tällaiseen vipukertomukseen toimeen voidaan päästä Junckerin suunnitelmasta. Sitten en halunnut kysyä näistä hankejoukkolainoista, mutta kun mainitsitte nämä ja luonnehditte sitä tragediaksi, voimme olla yhtä mieltä. Se oli ainakin tragedia espanjalaisille kansalaisille ja heidän oli maksettava nämä äh, sähkölaskujensa kautta. En tiedä, oletteko vetäneet mitään johtopäätöksiä tuosta kyseisestä hankkeesta ja jos näin on, niin kuinka voidaan välttää, että näin enää käy? First of all... Olkaa hyvä puheenjohtaja. No niin, ensinnäkin voin todeta, että nämä teidän huolenaiheenne ovat todella perusteltuja. Tuo luettelo, jossa on yli 2000 hanketta yli biljoona euroa joka tapauksessa kyseessä. Ja me ajatellaan sääntelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat tässä työssä mukana. Meidän tulee todella ää, ähm, tarkastella näitä hankkeita. Voi täällä näissä luetteloissa on ähm, aivan fantastisia hankkeita ja roskaa. On hankkeita, jotka eivät koskaan tule päivävaloa näkemään, koska ne eivät täytä kriteereitä. Eli kyllä siinä on aika paljon sellaista toiveajattelua mukana joissain hankkeissa ja voidaan todeta, että no juu, hyvä yritys, mutta ei mene läpi. Ja kun ajatellaan volyymia 1,3 biljoonaa euroa, niin 300 tulee kestävänä, kestävinä ää, toimivina hankkeina, joten meidän täytyy todella keskittyä tähän valintaprosessiin. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että investointikomitea ainakin äh, sen on tarkoitus toiminnassaan olla täysin vapaa politiikasta ja arvoisat parlamentin jäsenet, voin puhua teille suoraan, me olemme poliittinen pankki, meidän olemassaolomme perustelu on poliittinen ja poliittiset äh, johtajat antavat meille suuntaviivoja. Te kuulutte näihin poliittisiin päättäjiin, eli äh, te määrittelette pankin poliittisia painopistealueita. Ja tässä perinteisesti on keskitytty strategisiin investointeihin enenevässä määrin innovaatioihin enenevässä määrin pk-yrityksiin. Vuonna 1958 kukaan ei olisi kuvitellutkaan EIPn tapaisen tahon rahoittavan pieniä yrityksiä mutta tilanne on muuttunut. Ja nyt viimeisten 20 vuoden aikana todella ilmasto- ja uusiutuvien energialähteiden kysymykset ja energiatehokkuus ovat nousseet tapetille. Nämä ovat poliittisia päätöksiä. Tämä on poliittinen mandaatti, jonka te neuvosto meille annatte ja jota me tietenkin äh, kunnioitamme. Ja tämä äh, johtaa pankin äh, päättävien tahojen toimintaa, kun pankki tekee päätöksiä valittavista hankkeista, koska investointikomitealla on on tehtävänä tarkastella se, voiko hanke täyttää vaatimukset EU-takun saamiseksi. Eli jos te, teidän budjettitakuutanne käytetään oikealla tavalla laillisesti ja poliittisesti lopuksi, sitten vielä tuosta vippuu vaikutuksesta. Vaikea sanoa kolmen vuoden äh, kauden jälkeen se voidaan teille sitten sanoa. En kuitenkaan äh, halua olla ylioptimistinen, äh, kun sanoin, että lupasimme kerroita 18. Minulla oli unettomia öitä tuolloin, mutta tämän kolmen vuoden kauden loppuvaiheessa en, ei 18 enää minulle pääsärkyä aiheuta. Ollaan pikemminkin lähellä 20. Mutta mitä Junckerin suunnitelmaan tulee, niin meidän tulisikin tarttua korkeariskisempiin hankkeisiin, ja tuolloin multiplikaattori, mitä sana käyttäisin mieluummin, on pienempi. Kiitoksia. Ah, Kastor! Ei, kun aika loppui. Aika loppui. Muutkin ansaitsevat puheenvuoron, joten joudun tässä olemaan hyvin tiukkana. Eh, Marko Zanni, EFTD, olkaa hyvä. Eh, grazie. Puheenjohtaja, kiitoksia EPn pääjohtajalle. Haluaisin ilmaista nämä vahvat eh, epäilykseni, jotka koskevat investointirahaston toimintaa. Toivon, että pystytte selventämään tilannetta. Minun mielestäni varapuheenjohtaja Katainen budjettivaliokunnassa ja täällä ei ole ollut riittävän, riittävän selvä. Ensimmäinen kysymys liittyy rahaston operatiivisen toimintaan. Käsittääkseni rahasto antaa takeet investoinneille ja yksityiset tahot, tahot sitten tuovat varat takeille, joihin sitten tappioiden satossa turvaudutaan. Voisikohan käydä niin, että etukäteen ei tehdä maksujen rahastoon, vaan että tämä olisi pelkkä takuu, ja näin tähän voisi liittyä takeiden arviointiongelma. Mitä esimerkiksi tapahtuisi sellaisessa tilanteessa, että kuten Italiassa usein käy, on tällaisia EIP-rahastohankkeita, joihin liittyy korruptiota, ja sitten komissio tai rahasto päättää, että takeet poistetaan johtuen tästä korruptiosta hankkeiden valinnasta kollegat ovat jo paljon puhuneet. On todella hyvin tärkeää taata avoimuus ja se, että varat käytetään kestävän kehityksen hankkeiden rahoitukseen. EIPen tehtävänä on kehittää kestävää kehitystä, rahoittaa kestävää kehitystä. Näin ei aina ole ollut ja toivomme, että tällä kertaa olematta joistakin hankevelkakirja Todennäköisesti näin kuitenkin nyt kävi. Se viime vuonna EIP rahoitti eniä öljyn öljyporoushankinta varten välimerillä emme ymmärrä, kuinka tämä voidaan sovittaa yhteen kestävän kehityksen kanssa. Toinen kiinnostava asia koskee ajoitusta. Meillä on tässä nyt aika kiire. Jos haluamme, että rahasto olisi mahdollisimman pian toimintakunnossa, ajoitukseen liittyviä ongelmia on paljon. Ennen vuonna 2015 puol- puolta väliä meillä ei ole lainsäädännöllisiä välineitä, jotka ovat tarpeellisia rahoituksen käyttämiseen ja tämänkin jälkeen on arvioitava yli 2000 hanketta. Joidenkin analysoijien arvioiden mukaan kesäkuusta 2015 tarvittaisiin vielä vuosi kesäkuuhun 2016 ennen kuin ensimmäistäkään euroa olisi sijoitettu. Haluaisin tästä aikataulutusta vähän vielä lisätietoa. Sitten rahoituksen tämä ring fencing-mekanismi, EIP, tai raho, rahasto saa 60 miljardia pääomamarkkinoilta joukkovelkoina kolmessa vuodessa, jos olen ymmärtänyt oikein, kuinka voidaan taata, että tämä ei vaikuta EIPn luottoluokitukseen. Kiitoksia ja olkaapa hyvä vastausvuoronne. I think I had a flaw in the translation here. Be... Niin, on taisi tulla virhe käännöksessä, että se ei ole kyse EKPstä, vaan EIPn koroista, niin haluaisin vaan tämän tarkentaa. Niin, mielestäni olisi aika väärä argumentti väittää, että taku on annettu, koska hanke on korruptoitunut. Se olisi vain hanke, joka ei sovi yhteen sääntöjemme kanssa ja jos korruptiotilanne tulee esille jatkossa, niin sitten tässä on oikeusjärjestelmän tehtävä hoitaa asia. Taku on siellä sen takia, että jos on objektiivinen riskialtis asia. Esimerkkinä me olemme vahvasti mukana, koska kokonaisvastuumme on mikä on eurooppalaisena toimielimenä ja ja olemme mukana Ebolan rokotetutkimuksissa. Samoin olimme aktiivisia tuberkuloosin, tuberkuloosin tutkimuksissa. Ebolan kohdalla ikävä kyllä en tiedä. Ehkä jo, yhtäkkiä jostain tulee joku yritys maailmassa, joka onnistuu laatimaan Ebola-rokotteen. Ja silloin eurooppaista rokotehanketta sitten luovutaan, koska se ei onnistukaan tässä enää. Tätä tarkoitusta vaatan, jotta voidaan rohkaista ihmisiä investoimaan näin riskialttiiseen hankkeeseen, niin logiikan mukaista on sanoa, että otetaan osa EU-takuurahoista, jotta sitten kannetaan ensimmäinen osa vas, äh, tappioita, joita syntyy. Siis lievennetään tappioita niille, joiden uskomme toivomme investoivan riskihankkeeseen. Ei muusta ole kysymys. Ja avoimuudesta olen täysin samaa mieltä, mitä tulee kestävyyteen. Olen siitäkin ihan samaa mieltä aivan erityisesti, mitä tulee toimintaamme tällä alueella. Mielestäni toimintamme on ollut varsin vaikuttavaa. Mutta te mainitsitte tapauksen Kastorista. Se olisi ollut todella hyvä esimerkki tarkastella tätä asiaa Onko meillä perusteet tehdä näin pitkälle menevä päätös? Ja Kastorin tapauksessa tilanne oli sellainen, että meidän piti luottaa tieteellisiin yksikköihin ja tahoihin jäsenvaltioissa. Sitten kävikin ilmi, että myös erittäin pätevät, täysin hyvin jäsennellyt tieteelliset järjestöt jäsenvaltioissa voivat joskus arvioissaan mennä metsään ja näin tässä kävi. Ja meidän pitää ottaa tällainen huomioon ja tämän takia olemme nyt todella varovaisia jatkosta ja olemme tästä myös nyt oppineet. Mutta hyvää tässä kaiken lopussa on kuitenkin, että mitä sitten tapahtuukin lainsäädäntöprosessissa täällä parlamentissa, trilogeissa, niin me aina aloitamme tästä Junckerin suuntausta, tai me olemme jo aloittaneet, me jo rahoitamme ja varastoimme, joten ei mitään syytä meille odottaa, kunnes viimeinen lupa on täältäkin, tästäkin talosta tullut. Me yritämme olla aktiivisia jo nyt. Kiitokset sitten Venäjä Muno sitoutumattomat, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, pääjohtaja, hyvää iltaa. Kolme kysymystä. Ensinnäkin herra Junckerin investointisuunnitelmasta haluaisin kysyä, kuten edeltäjänäkin, EIPn pitäisi tuoda kassan 5 miljardia ja sitten 16 miljardia unionin budjetista. Pohdin vieläkin, kuinka aiotte houkutella yksityisiä investointeja niin, että päästään tähän 315 miljardiin, kun tuossa on 15 hankkeiden voitto-odotukset ovat aika hitaita ja matalia, joten eli helpostikaan varmaan päästä tähän 13 miljard, 315 miljardiin. Sitten toinen kohta, se koskee Euroopan heikkoa kasvua ja rakenteellista taantumavaraa, ja se on hyvin selvä nyt. Haluaisin kysyä EIPn prioriteeteista sopimusten mukaan teillä on mahdollisuus sijoittaa oma osuus budjetista Euroopan ulkopuolisiin hankkeisiin, mutta on aivan selvää, että tietyt Euroopan ulkopuoliset hanke, hankkeet eivät ole onnistuneet. Esimerkiksi Koreassa oli laivanrakennusprojekti, joka oli kilpailussa eurooppalaisten kanssa. Afrikastakin oli joitakin hankkeita mikä on tällä hetkellä EIPn rahoitusosuus, joka liittyy Euroopan seutosopimuksen 209 artiklaan? Eikö olisi parempi keskittyä tänä päivänä ainoastaan Euroopan, niitä kaikki hankkeet kuuluisivat Euroopan Kreikan tilanne vaarantaa euron tulevaisuutta. Aikooko EIP nyt lisätä rahoitusta Kreikasta? Kiitoksia. Presidentti. No päästä, olkaa hyvä wenn schwache Projekte dabei sind. Kun on, äh, jos äh, luettelossa on mukana heikkoja hankkeita, me emme rahoita niitä. Ja sanon tämän aivan, äh, aivan sel- selvästi. Me olemme hyvin kriittisiä sellaisten hankkeiden suhteen, joita tuossa jäsenvaltioiden luettelossa on. Siellä on koko joukko oikein hyviä hankkeita, mutta sitten siellä on myös hankkeita, jotka ovat äärimmäisen heikkoja. Ne eivät toden totta äh, läpäise tätä EUn takutestiä, eivätkä myöskään äh, testiä, josta me äh, pankin johtoryhmässä olemme vastuussa. Mm. Totta kai voi tapahtua virheitä hankkeita arvioidessa ja näistä virheistä tietenkin oppii, sehän on osa elämää, mutta kun katsoo pankin tilejä viimeisten 15 vuoden ajalta, voi mm, kyllä havaita, että tappioita on äärimmäisen vähän. Meidän pankillemme tappiot ovat tuntematon asia. Totta kuitenkin on, että me emme ole voittoa aikaan saava pankki perinteisessä mielessä. Tuloksemme on suhteellisen hyvä ja meillä on kumuloidut varat, jotka ovat jotka ovat äh, säästäneet jäsenvaltiot näiltä käteismaksuilta tuota yhtä kertaa lukunottamatta, johon alussa viittasin. Mutta me olemme hyvin tiukkoja äh, hankevalinnassamme. Äh, ja paras testihan tässä on se, että kansainväliset sijoittajat pitää vakuuttaa. He katsovat hyvin, hyvin tarkasti, mitä me teemme. Jos me valitsemme heikkoja hankkeita, niin menetämme heidät. Euroopan unionin ulkopuolella, kyllä, minä ehdottomasti tuen Euroopan unionin ja sen pankin toimia myös EUn ulkopuolella, koska kun Euroopan unionilla on joku ulko- tai kehityspolitiikka kysymys tapetilla tai halutaan vaikkapa energiatehokkuutta tai kysymyksiä ja maailmanlaajuisesti, niin silloin EU kääntyy meidän puoleemme kun korkea edustaja saapuu jostain huippukokouksesta vaikkapa maailmalta ja on tehnyt tiettyjä sitoumuksia EUn nimissä, niin sitten kyllä meidän ovellamme kolkutellaan Luxemburgissa. Itse olen ulkopoliitikko taustalta ja minä kannatan ehdottomasti sitä, että Euroopan unionin pankki toimii aktiivisesti myös Euroopan unionin ulkopuolella ja olen iloinen tästä mandaatista. 10 prosenttia jos halutaan vaikkapa Ukraina vakauttaa, jos yhtenä kauniina päivänä saamme jälleen tehdä työtä Venäjällä, kun Venäjä on kääntänyt kurssiaan, niin sitten Euroopan unionista voi tulla naapurustolleenkin entistä kiinnostavampi, parempi kumppani. Meillä täytyy olla vakauttava rooli, pakolaiset, Ebola, kansainväliset epidemiat. Älkää, älkää leikatko investointipankin toimia EUn ulkopuolelta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten EPP-ryhmä ja Venelangen. Kiitos puheenjohtaja EIP:n työ tähän asti herättää kyllä kunnioitusta. On hyvin monia myönteisiä hankkeita Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Ei kysymystäkään tästä. Junckerin suunnitelma tarjoaa nyt sitten uusia näkymiä. Miten saadaan liikkeelle yksityistä pääomaa? Miten lisätään riskiä, riskinottoa? Ensimmäinen kysymykseni. Tosiaan jäsenvaltiot ovat ehdottaneet 2000 hanketta. Tässä tarvitaan myös äh, yksityisiä äh, sijoittajia? Houkutteletteko te heitä näihin hankkeisiin vai jääkö tämä äh, ulkopuolisten tehtäväksi? Sitten täällä on puhuttu jo PK-yrityksistä. Minun mielestäni meidän täytyy saada kerättyä hyvin paljon startup pääomaa. Tämän tyyppinen rahoitus toimii muualla maailmassa huomattavasti paremmin ja siksipä nuoret lähtevätkin perustamaan yrityksiään tuonne toisaalle. Onko teillä tällaisia ajatuksia, paitsi tukea pk-yrityksiä ja tukea startup-yrityksiä? Ja sitten, jos haluatte todella äh, heikoimpia tukea, niin pitäisi varmaan miettiä, miten sääntöjä voitaisiin muuttaa. Kun ajatellaan vaikkapa julkisia hankintoja, te olitte Saksan liittohallituksessa Saksojen yhdentymisen aikaan. Tuolloinhan meillä oli väliaikaisia investointihelpotuslakeja voimassa. Ja tuolloin todettiin, että tietyt tarkastelut hoidetaan nopeammin ja tiettyjä vaatimuksia löyhennetään vaikkapa tietyissä tieliikenneinfrastruktuurihankkeissa – Olisiko joku tällainen mahdollista, koska Juncker ja Timmermansin ehdotus ei riitä tältä osin. Neljäs kysymykseni. Miten äh, todella onnistutaan kaikkien osallistujien mielissä, ei vain teidän, vaan myös vaikkapa budjettivaliokunnassa, huolehtimaan siitä, että yksityiset, jotka osallistuvat infrastruktuurihankkeisiin, tietenkin äh, haluavat äh, pysyvää hyötyä tästä. Eikö tässä ole tällainen henkinen lukko? Minä olin aikoinaan esittelijä, mutta ei meillä ole mitään kokonaiskäsitystä tähän päivään mennessä siitä, miten tämä on toiminut. Olkaa hyvä, voitte vastata. Kiitoksia. No niin, tämäpä täytyy, täytyy selvittää. Kyllähän tämä lisäarvo, jota on, on luotu, täytyy tietenkin olla selvillä yksityisiäkin hankkeita toki voi ideoida. Tähän mennessä olemme saaneet ajatuksia ehdotuksia jäsenvaltioita, osa jäsenvaltioistakin ehdottaa yksityisiä hankkeita, mutta kyllä niitä lisääkin voi tulla. Saksassa, Euroopassa, erityisesti nyt Saksassa, on tällainen kulttuuri, ajatellaan kulttuuri siitä, että saa epäonnistua. Jos joku epä, käynnistää yrityksen, viiden vuoden kuluttua tekee konkurssin. Saksassa, niin siinä se sitten oli, loppuelämä meni siinä. Jos sama tapahtuu Kanadassa, niin sitten aloitetaan uudelleen. Ei koko elämä kaadu siihen. Ja tällaista ajattelutavan muutosta tarvitaan, eikä yksin omaan nyt ajatellen pääomia, takuita, vaan ihan tällaisia bisnesenkeleitä, Tällaista Eurooppa tarvitsee, mutta koko mentaliteetin täytyy muuttua. Ihmisten täytyy saada epäonnistua. Esimerkki, äh, kun olin yhdessä aika tärkeässä eurooppalaisessa hallituksessa aikanaan, ja kun aina puhutaan äh, korkeammasta riskistä, kerrottiin ihmisille, että niin katsokaa, korkea riski tarkoittaa sitä, että mahdollisuus epäonnistua on ehkä tavallista, tavallista korkeampi. Ei se tarkoita sitä, että se todennäköisesti epäonnistuu, mutta tällainen vaara on olemassa. Ei, ei, ei, eihän nyt tällaiseen voi ryhtyä. Ja kun äh, ajatellaan ihan kulttuurikontekstiamme, niin esimerkiksi amerikkalaiset ovat tässä kyllä huomattavasti avoimempia. Investointihelpotukset, äh, byrokratia, kyllä Tämä on oikein oikeutettu hyvä ajatus myös kilpailulainsäädännön alalla voitaisiin tehdä ehdotuksia, mutta näitä täytyy sitten tulla Euroopan parlamentista. Täytyy voida keksiä, täytyy voida kehitellä ja täytyy voida saattaa markkinoille, mutta sitten se markkinoille saattaminen tapahtuukin siellä Koreassa tai Yhdysvalloissa tai Japanissa kyllä meidän täytyisi toden totta kyseenalaistaa myös omaa lainsäädäntömme ja sitä ehkä hiukan päivittää. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten nyt Tarje. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä tekninen kysymys tästä suunnitelmasta. Ensinnäkin tämä hankeluettelo, joka on jäsenvaltioiden toimittava, onko se lopullinen? Te sanoitte, että siellä on hyviä ja vähemmän, vähemmän hyviä hankkeita voiko teidän nousi neuvontayksikönä auttaa näitä maita? Useinhan kuullaan, että jäsenvaltiolla on vaikeuksia panna sisään näitä, hank- näitä papereita, koska ei ole tottumusta tähän. Onko teillä nyt tämä uusi yksikkö sellainen, joka voi auttaa kaikkia? Sitten on paljon puhuttu tästä epäpoliittisesta työryhmästä. Haluaisin sanoa, kuka valitsee jäsenet, tekö, komissioko, kenestä se koostuu, onko siellä jäsenvaltioiden ehdot, Eh, edustajat vai asiantuntijoita, pankkiireita, hankkeiden toteuttajia ja yritysjohtajia vai sekoitus tästä, olisiko se julkinen vai ei. Jäsenvaltioilla varmaan paljon kysymyksiä koskien tätä työryhmää. Sitten kolmas kysymys eh, valintakriteereistä. Tästä puhuttiinkin, elinkelpoisuus, eh, kolmen vuoden aikajänne ja niin edelleen Tarvitaan varmaan aika laajoja kriteerejä, ettei on vielä suljeta, mutta en pitäisikö jäsenvaltioiden noita kuitenkin täsmällisimpiä kriteerejä tulevina kuukausina vai tullaanko tyytymään näihin, näihin olemassa oleviin kriteereihin? Sitten tämä yhden suhde 15 vipuvaikutus. Monet ovat hyvin ihmeissään tästä luvusta te sanoitte, että saattaa olla, että, että vipuvaikutus olisi 1,18 tai 1,20kin. Voisitteko kertoa, onko tällaisia esimerkkejä olemassa, jossa tällainen yhden suhde 15 olisi toteutunut? Sen ulkopuolista asiasta olen yhtä mieltä siitä, että Euroopan on edelleen rahoitettava Euroopan ulkopuolisia hankkeita. Valitettavasti on niin hankkeita, jotka on huonosti arvioitu ja toteutus on onnistunut huonosti koska ne käsittääkseni kuitenkaan tilintarkastustuomioistuin ole alannut näitä rahoituksia. Olisiko nyt jo korkea aika saada tilintarkastustuomioistuimelta yksityiskohtaisia kertomuksia näistä? Sitten haluaisin palata siihen, että tuetaan yrityksiä. Useat kollegat tästä jo puhuivatkin. Oletteko sitä mieltä, että, että se, että EIP, kuten muutkin pankit, on luottoluokitusarvioinnissa, eikö se heikennä sen tilannetta, EIP e e pitäisi itse määritellä nämä avoimuuskriteerit ilman, että mennään tämän luottoluokituslaitoksen kautta. Sitten veronkierto. Oletteko yhtä mieltä siitä, että, että veroparatiiseissa toimivat välittäjät määriteltäisiin ja että ne antaisivat kaikki toimintaa koskevat tiedot. On the last question and on the first... Viimeisestä ja ensimmäisestä kysymyksestä. Kyllä, ihan selvästi. On vastauksena siis. Sitten toinen kysymys. Komiteoiden jäsenten pätemysvaatimukset. Tämä tulee riippumaan komissiosta, paitsi ihan muutama jäsen, joiden kohdalla EIP päättää, ja me kyllä tarvitsemme korkean tason äh, kokeneita henkilöitä, jotka eivät enää ole aktiivisesti pankkimaailmassa mukana. Ja komission sitten pitää itse miettiä ja ratkaista tämä asia. Ja sen pitää olla vastuullinen tästä, tässä asiassa teidän suuntaanne. Sitten tarkemmista kriteereistä, joita pitäisi esittää jäsenvaltioille. Liian varhaista sanoa, me neuvottelemme tiiviisti komission kanssa tästä asiasta ja minä uskon, että loppujen lopuksi täytyy asettaa toimintaprioriteetit, niin kuin EU on aina tehnyt, ja sitten pitää kehittää kriteerit sille, miten hankkeet saattaisivat sopia poliittisiin kriteereihin ja eri politiikan alueisiin, mutta tätä on vaikea nyt tässä vaiheessa vielä sanoa liian varhaista. Mitä tulee kerrannaisvaikutuksen omavaraisuusasteeseen, olettaisin, että eh, minä sanoin siis Junckerin suuntaan, että meille oli luvattu 18 suhde, me saamme 20, tämän vuoden loppuun mennessä uskon siihen vakasti. Ja olen nyt aika varovainen, mitä tulee riskialttiipen hankkeeseen, silloin varmaan olen tämän alapuolella selvästikin. Ja siksi voitaisiin olla jossain 15 paikkeilla, mutta jos joku kertoo teille, että hän matemaattisesti pystyy määrittelemään kertoimen tarkemmin kuin minä tässä juuri yritin, niin silloin kyllä väittäisin, että hän on valehtelija, ei se ole mahdollista yksinkertaisesti. Tämä on nyrkkisääntö, että se perustuu, ei ole pelkästään nyrkkisääntö, vaan perustuu kokemukseen ja eri hankkeisiin. En nyt puhuisi 18 tässä kohtaa, kun puhutaan tästä riskiasteesta, josta nyt on kyse. Ja sitten erityiskertomuksesta, tilintarkastustuomioistuimesta, minulla ei ole mitään varauksia näiden suhteen, koska meidän yhteistyömme tilintarkastustuomioistuimen kanssa on varsin läheistä. Ethoat, niin kuin ranskaksi sanotaan. Ja tämän takia minulla ei ole tässä minkälaista ongelmaa. Joskus Aivan erityisesti, jos on EU, toimi EUn toi, mandaatin alaisuudessa EUn ulkopuolella, silloin on, joutuu laatimaan varsin vaikeita analyysejä ja, ja toimitaan myös äärimmäisen vaikeissa ympäristöissä. Ja tämän takia tämä on riskiympäristö, ja kiitollinen joka ikisellä, joka voi auttaa meitä pääsemään lähemmäs arvioissa. jotta tiedämme, mitä todella kentällä ja paikan päällä tapahtuu mutta siltikin olen sitä mieltä, että EUlla on ulkopolitiikkansa, kehitysyhteistyöpolitiikka, naapuruuspolitiikka ja meidän pitää sitä palvella tänään kaikkia. Kiitos. Äh, kaksi vielä, Danuta Hybner ja EPP. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä palata hetkeksi pk-yrityksiin, mutta eri yhteydessä Junckerin suunnitelma koskee pitkäaikaisia investointeja. Emme voi odottaa, että sen myötä tulee kasvua huomenna, mutta pk-yritykset ovat eri tarina. Kysymys kuuluu, onko mahdollista teidän kokemuksenne mukaan avata tällainen pk-yritysten ikkuna paljon nopeammin kuin loppuohjelma niin, että saataisiin nopeammin kasvua pk-yritysten kautta? Toinen kysymykseni on, koskee näitä summia ja vipon vaikutusta, nämä ovat tietenkin tärkeitä asioita. Mehän kaikki tiedämme, että investointisuunnitelma ei koske ainoastaan sitä. Haluaisin kuitenkin kysyä, voisitteko arvioida tilannetta, kun katsotte eteenpäin ja mietitte tätä hankkeiden valintaa? Saammeko tuloksia kasvuun, kilpailukykyyn, innovointeihin? Sanoit että nämä ovat aloja, joilla olemme heikkoja. Voitteko olla varma, että saamme hankkeita niille sektoreille, joilla todella on in, potentiaalia innovointia ja, ja muita varten. Sitten kun puhutaan julkista hankinnosta, olemmeko mielestänne saavuttaneet sen kohdan, jossa olisi hyödyllistä saada jonkinlaista standardointia julkisen hankintoihin osallistujien varten. Lisää standardeja kyllä tarvitaan, samoin mitä tulee infrastruktuurihankkeisiin, pääoma, omaisuusluokkiin, silloin voidaan toimia paljon helpommin ympäri maailmaa, joten Davosissa viime viikolla siellä oli paljon suuria investoijia, vakuutusyrityksiä Euroopasta. He ovat todella epätoivoisia, eivät tiedä mihin rahansa panisivat ja sijoittaisivat. Heitä kyllä kiinnostaisi, jos asetukset sallisivat heidän toimivan enemmän, mutta he tarvitsevat kuitenkin päteviä omaisuuseroja, joita voidaan käyttää kauppaan. Ja tätä pitää vielä luokkana kehittää eteenpäin, että me tarvitsemme kyllä jonkin verran innovaatioita tässä mielessä edelleen. Ensimmäiseen kysymykseen vastatakseni, voimmeko alata jo aikaisemmin pk-yritysten rahoittamisen? Kyllä, voimme ja teemmekin näin. Investointirahasto on tähän valmis Sitten nämä muut hankkeet, isommat hankkeet, aivan erityisesti mitä tulee innovaation ja investointeihin. Yksi valintakriteeri tällä hetkellä meille on tarkastella hankkeita, jotka voidaan aloittaa nopeasti, koska ei ole kovinkaan vakuuttavaa tässä taloudellisessa tilanteessa Euroopassa sanoa, että nyt me aloittelemme jotakin, joka kahdeksan vuoden jälkeen saa jotain tulosta aikana, ei se toimisi. Meidän pitää voida näyttää ihmisille, parlamenteille, suurelle yleisölle, että jotakin näkyvää voidaan saada jo vuodessa, vuodessa parissa, kun lähdetään liikkeelle tavallaan ihan nollasta. Sitten tämä toinen keskeinen kysymyksenne todellakin. Sanon jo ihan johdantoni alussa, että Junckerin suunnitelma toimii vain, jos ehdot täyttyvät ja ympäristö sopii tähän. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää muuttua. Uudistusprosessin täytyy jatkoa vaikeudet pitää voittaa. Nyt meillä on tilaisuus paremmin käyttää Euroopan budjetin varoja. Tämä on myös asia, joka on todella tärkeä teille, mutta samanaikaisesti meillä, meidän täytyy tarkastella sääntöjä, asetuksia, milloin vielä on perusteltavaa äh, ja milloin tämä taas on, tai sääntelyllä milloin tämä on esteenä edistykselle sääntely. Ja jos me pystymme tähän kysymykseen tarttumaan aggressiivisesti, niin silloin varmasti voimme onnistua, uskon. Olenko optimistinen? pystyvätkö EU- ja jäsenvaltiot toimimaan tässä? No, heidän pitää muuttua paljon, että minä tulisin tästä optimistiseksi, koska tämä on ihan ehto sille, että Junckerin suunta, suunta onnistuu. Suunnitelmassa ei heitä rahaa ikkunoista ja ovista. Se on vanhaa ajattelua. Junckerin suunnitelmasta on kyse siitä, että on, ne ehdot ja ympäristöt täyttyvät, jossa tämän toiminnan pitää tapahtua. Ja sitten minä kuitenkin uskon, että tässä voidaan onnistua ja näin voidaan tehdä. Olen ollut hiukan epäröivä, kun osakkeenomistajat painostivat minua pääoman lisäykseen 2012 vuonna. Olen paljon rennompi, mutta siltikin pidän tiukasti kiinni niiden suhteen, joilla on sääntely käsissä, että heidän täytyy saada aikaan oma panoksensa – ja tämä alkaa vakauttamalla kansalliset budjetit, eikä tämä pääty siihen, että poistetaan sääntelyn, sääntely, säännö, sääntelyllisiä esteitä ja täytyy toimia paljon innovaatioihin suuntautuneemmalla tavalla yleensäkin talouspolitiikassa. Kiitos oikein paljon. Ja viimeiset Senna Fernandes Alvarez, sosiaalidemokraattinen ryhmä, olkaa hyvä. Hoyer. Kiitoksia puheenjohtaja tervetuloa tänne herra Hoyer. Meidän olisi ensinnäkin niin olette mieltä siitä, että viimeinen pääomalisäys oli epäonnistuminen, kun ajatellaan uutta luotonantoa Euroopan taloudelle. Tästä vallitsee konsensus EIP. Muistuttaa tässä enemmän liikepankkia kuin todellista kehityspankkia. Tämä huolestuttaa minua erityisesti Junckerin suunnitelmankin kannalta. Katsotaanpa näistä luottoista tulevat tuotot menevät takeisiin lähinnä. Toisekseen te otatte rahastosta koituvat, koituvasta tuotosta ainakin yhden prosentin. Minusta tämä on aika hämmästyttävää. Edelleen otatte siitä myös rahoituskustannukset ja äh, hampukustannukset jotka menevät sitten komission maksettavaksi. EIP ota itselleen oikeuden hylätä investointihankkeet, jotka on hyväksytty teknokraattikomiteasta, josta puhuitte aikaisemmin. Joten EIP ottaa itselleen oikeuden tehdä valinnan teknokraattikomitean päätöksestä huolimatta. Se ottaa yhden prosentin näistä takeista ja, ja veloittaa sitten muut kustannukset komissiolta. Aikaisemmin puhuitte siitä, että olisi lietsottava sellaista yrityshenkeä. Minä kuitenkin ihmettelen, mihin, mitä riskejä itse otatte tämän rakennelman kautta Junckerin suunnitelman osalta. Tämä vaikuttaa enemmänkin liikepankin toiminnalta eikä kehityspankin toiminnalta, niin kuin EIPn osalta pitäisi olla. Oletteko sitä mieltä, että maariski on arvioitava? Mm kun valitaan hankkeita tuossa teknokraattikomiteassa, tai siinä vaiheessa, kun itse teette päätöksen siitä, että EIP voi yksipuolisesti päättää hankkeista, joihin investoidaan. Kiitoksia. Ja pääjohtaja, olkaapa hyvä. Te perustatte analyysinne ja poliittisen arvionne toisin kuin minä. Eh, en ole kanssanne samaa mieltä, siksi päätelmänikin on toinen kuin teidän. Minä nimittäin katson, että tähän asti parlamenttikin on ollut tätä mieltä eh, aina tavatessamme ja neuvosto samoin, että pankin pääomittaminen oli ehdoton menestys. Mutta yhdessä asiassa olette kyllä oikeassa. Sen tässä tunnustan. Tunnustan sen aivan suoraan, koska tiedän, että eivät kaikki tästä, tähän ole tyytyväisiä. Investointikomitea EFSissä, EFSin puitteissa, sen on tarkoitus siis koostua ammattilaisista, joilla ei ole minkäännäköisiä poliittisia kytköksiä, että he puhtaasti tarkastelevat tätä teknisesti EU-takun suhteen. Ja johtokomitea saattaa tämän pankissa tämän heidän päätöksensä silti kaataa, koska johtokomitea on taas vastuussa siitä, mitä pankin tasessa lukee myös poliittiselle ympäristölle, parlamentille ja niin edelleen olemme tilivelvollisia. Ja tietenkin suurelle yleisölle ja julkisuudelle, koska meillä on kuitenkin poliittinen tehtävä. Ja sen suhteenhan meitä mitataan. Voi olla, että teknokraatti sanoo yhtä, sanoo, että edellytykset täyttyvät, EU-taku voidaan ää, myöntää, mutta hanke ei kuitenkaan sovellu niiden kriteerien puitteisiin, eh, jotka pankille on asetettu jos vaikkapa teknokraatit katsovat, että tällaista energiaa, energiaa, tämän tyyppistä energiaa voidaan mielellään tukea, mutta poliittisesti tämä olisi täysin kestämätöntä ja siitä syntyisi valtava myrsky. Eli kun tämän instituution tehtävä on poliittinen, mutta siihen on kuitenkin yksityisten investoinnien voitava luottaa, muuten he eivät 8 miljardia vuodessa sinne, sinne maksa. Niin tämä tasapaino on löydettävä. Kiitos. Kiitoksia, kiitos pääjohtaja Hoyer eh, siitä, että tulitte tänne Ekon valiokuntaan vieraaksemme. Eh, me olemme tekemässä oma-aloitteista mietintöä tosiaan vuorovedoin eh, kontvaliokunnan kanssa mutta kaikki nämä Junckerin suunnitelmaan liittyvät asiat ovat nekin meille yhteisiä ja Ekonissa tietenkin haluamme antaa oman panoksemme tähän. Me emme anna rahaa, mutta me annamme asiantuntijuuden. Raha tulee muilta valiokunnilta. Sydämelliset kiitokset eh, vierailustanne, vastauksistanne ja huomenna aamulla kello 8.00. Saksan ja Italian valtiovarainministerit kello kahdeksan ja me aloitamme 8.00. Olisi mukavaa, jos paikalla olisi muitakin kuin puheenjohtajisto. Näissä merkeissä oikein mukavaa illanjatkoa. Kokous päättyy.